Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan, olkaa hyvät. Thank you very much. Yes, the Yeah. I open the today's meeting of Regi Committee. Avaan tämänpäiväisen Regi-valiokunnan kokouksen. Lähdemme liikkeelle esityslistan hyväksymisellä. And I have one small remark. Minulla olisi pieni kommentti. Se liittyy esityslistaamme. Haluan tervehtiä komission jäsen Kretsua. Hän on jälleen vieraanamme. Hänen täytyy poistua noin kello 15 yli neljä. Komission kollegio järjestää ylimääräisen kokouksen, eli tästä syystä hän joutuu poistumaan. Tällä pienellä muutoksella voimme varmaankin jatkaa tämän päivästä kokousta. Näin voimme nopeasti kahdessa minuutissa äänestää. Minulla ei ole ilmoitusasioita. Puheenjohtajan ominaisuudessa onko kommentteja, ehdotuksia esityslistaan liittyen? Ei, kiitos. Näin voimme siirtyä äänestämään. Aiheena on ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston asetus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 17.20. 29. marraskuuta Regi hyväksyi Lambert, Nisteroin ja Konstans Kreelin mietinnön aiheena rakenneuudistusten tukiohjelma. Tässä oli mukana myös mandaatti neuvottelujen varalta, jotka käynnistyivät tammikuussa. Raportoin teille kolmikannasta aiemmassa Regi-valiokunnan kokouksessamme ja nyt voin ilmoittaa, että 8. helmikuuta 2017 tehtiin epävirallinen sopimus neuvottelutiimin ja neuvoston kesken. Tämä on oikein hyvä pakettisopimus. Parlamentti onnistui saamaan kumppanuuden ja parlamentaarisen valvonnan tähän mukaan. Ja näin alueelliset ja paikalliset toimijat ovat mukana ja täytäntöönpano on myös avointa. Varmistimme myös sen, että alueellisen, taloudellisen, sosiaalisen kohesion periaate on mukana uudessa ohjelmassa. Yksinkertainen sähköinen äänestys. Haluaako esittelijä sanoa ennen tätä jotakin? Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Short, short remark about... Yksi lyhyt huomio liittyen yhteistyöhön, jota meillä on ollut Regissä ja se työ, jota te olette tehneet kolmikantaneuvotteluissa – Jos tarkastellaan asiakirjan alkumetrejä parlamentissa, niin voidaan sanoa, että se oli aika teoreettinen lähestymistapa. Ja se ei liittynyt oikeastaan koheisipolitiikkaan millään tavalla, mutta työn jälkeen täällä valiokunnassa ja neuvottelussa on selkeää, että kumppanuus on mukana, eli jäsenvaltiot eivät tässä toimi yksin ja tekevät ehdotuksia, mitä rakennemuutoksiin tulee vaan kumppanit kaupungeista ja eri alueilta täytyy ottaa mukaan. Ja on tärkeää, että otetaan huomioon, mitä kohesiopolitiikan puitteissa tehdään tällä hetkellä, koska kolme neljäsosaa maakohtaisista suosituksista liittyvät jo sosiaalisen kohesion tai taloudelliseen kohesion tai eri hankkeisiin. Ja tämä tasapaino on nyt erittäin selkeä. Ja toivon, että tämän äänestyksen ja täysistuntoäänestyksen kautta pian meillä on erilainen väline, joka saa laajempaa tukea ja johon, jossa on mukana enemmän rahastoja kuin keskustelun alkuvaiheessa. Konstantse Kreel ja minä työstimme näitä kysymyksiä ja saimme ne läpi, joten kiitos tuesta. Kiitokset kaikille varjoesittäjille. Toivottavasti äh, me voimme saada nämä läpi äänestyksessä nyt. Now we can go straight to the... Kiitos. Voimme ryhtyä heti äänestämään. Tänään äänestämme koneella. Nimenhuuto äänestys. Käyttäkääpä äänestyskortteja. Äänestämme sovitusta tekstistä kolmikantaneuvottelujen pohjalta lainsäädäntömenettelyyn menettelyn säännön 69 F4 mukaisesti. Kyseessä on direktiivi, jonka tarkoitus on saada aikaiseksi rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017-2020. Pitkä otsikko, mutta nyt äänestys käynnistyy. And plus one, socialist, plus three, according Okay, I have to interrupt the vote. Nyt äänestys, äänestys täytyy keskeyttää. Tarkistatteko EPP-läisten ja ST-läisten lukumäärän? Meillä on nyt kolme ylimääräistä ääntä äänestyksessä. Ongelmia ei ole. No, okay. So we vote again. I'm sorry. Äänestämme uudelleen. Pahoittelen, että laitteisto ei aivan toimi. Sama ongelma oli viime kerrallakin. Äänestys alkaa. Uusinta otos. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty. 26 ääntä puolesta ja 9 vastaan. Kiitos. Kiitos esittelijöille. Uh, thank you. Uh, I close the voting time. Nyt äänestykset päättyvät. Muita äänestyksiä ei tänään ole. Voimme siirtyä suoraan keskusteluun aluepolitiikasta vastaavan komission jäsen Kretsun kanssa. En selitä, miksi olette tänään vieraanamme. Meillä oli ilo saada teidät vieraksemme myös viime kerralla ja nyt saatte välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Very much. Um, Suuret kiitokset puheenjohtaja, arvoisat Regi-valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, ähm, heti näin alkuun pyydän anteeksi sitä, etten ähm, voi äh, jäädä niin pitkäksi aikaa kuin olisin toivonut, koska eilen päätettiin ylimääräisestä komissiokollegion kokouksesta, eh, johon minun on osallistuttava. Toivon ymmärrystä. Kiitoksia kutsusta kokoukseenne. Mm, kaksi viikkoa sitten hän, niin kuin puheenjohtaja sanoi, meillä oli tilaisuus keskustella kansallisia hätätilanteita koskevasta ohjelmasta ja on tärkeää, että Euroopan unionin solidaarisuus kattaa kaikki jäsenvaltiot niin, että ne voivat vastata kovinkin haasteisiin, kuten vaikkapa Italian maanjärjestys tai muut luonnonkatastrofit. Ja tietenkin olen tietoinen siitä, että keskustelu on edelleen teillä parlamentissa kesken. Haluan kuitenkin lisätä, että olen täysin käytettävissä ne. Äh, mielelläni tarjoan teille kaikki toivomanne lisätiedot, että saamme asian käsiteltyä mahdollisimman äh, sutjakkaasti. Äh, meidän välisemme rakentava sujuva yhteistyö on keskeisen tärkeää kun näitä rakenneuudistustukiohjelmia käsitellään, josta juuri esimerkiksi äänestittekin. Ja nyt tämä Omnibus-ehdotus tarjoaa sitten uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Tiedätte, täällä Euroopan parlamentissa – jäseninä ja erityisesti rekivaliokunnan jäseninä oikein hyvin, että yksinkertaistamista olette pyytäneet jo pitkään ja uskoakseni ehdotuksemme helpottaa kaikkien elämää ja samalla säilyttää vakaat puitteet toimijoille, toimintapuitteet toimijoille kentällä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että tämä ehdotus myös antaa lisää tukea investointisuunnitelmalle ja näin tukee myös paikallisia investointikohteita. Teidän asiantuntijuutenne ja teidän poliittinen arvionne ovat äärimmäisen tärkeitä ohjelmalle niin, että ohjelma saadaan jaloilleen ja edunsaajien hyödyksi mitä pikemmin. Ja luonnollisesti vastaan mielelläni kysymyksiinne Äh, jos teillä sellaisia on. Tänään ehkä niin puhuisin kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta, sen tulevaisuudesta ja viestinnästä. Lyhyesti näistä kolmesta asiasta ennen kuin käynnistämme keskustelun. Kohesiopolitiikan täytäntöönpano tietenkin, niin kuin Euroopan parlamentin jäsenetkin ovat todenneet, äh, laha jäljessä Eh, ja ymmärrän nämä teidän huolenaiheenne oikein hyvin. Kohesiopolitiikka itse asiassa on Euroopan unionin eh, yksi pääasiallisista investointivoimista ja sen eh, viivästyminen viivästyttää kasvun ja työpaikkojen luomista, se viivästyttää sairaaloiden rakentamista ja se lykkää erityisesti kaikkein eniten apua tarvitsevien avun saantia. Ja näin ollen, niin kuin viime täysistunnossakin totesin, vahvistan vielä, että kyllä tämä politiikka saa paljon aikaan. Tälläkin hetkellä noin 100, lähes 180 miljardia euroa on reaalitalouteen jo investointu noin 315 000 eri hankkeeseen kaikilla EUn eri alueilla. Ja olemme samalla tasolla kuin 2007-2013 tukikauden alkuvaiheessa. Näin ollen kentällä on siis liikettä, äh, hankevalinnat ja täytäntöönpano ovat käynnissä ja tämä on tietenkin keskeisen tärkeää politiikan toteutumiselle. Tietenkin toivon, että tämä valinta- ja täytäntöönpanoprosessi mahdollisimman pian heijastuu sitten myös maksuihin, kunhan jäsenvaltioiden viranomaiset ovat hoitaneet oman tonttinsa kuntoon. Tietenkin nopeuttaminen on tärkeää ja tarpeellista, niin kuin keskustelussa täysistunnossakin todettiin. Ja erityisesti alueilla, eh, joilla olemme havainneet pullonkauloja, pyrimme toimimaan entistä paremmin seuraavalla rahoituskaudella. Ja nämä yksinkertaistamisponnistelumme toivottavasti kantavat mitä pikimmin hedelmää niin, että saamme aikaan nämä eh, ja asiat eh, käyntiin saman tien. Olen tietoinen siitä, että entinen Äh, aiempi kollega äh, Kerstin Westfall tekee tällä hetkellä kohesiopolitiikan äh, suhteen työtä ja toimitan kaikki tarvittavat tiedot ja tarvitsemme tulevaisuutta silmällä pitäen vahvaa kohesiopolitiikkaa ja meidän on välitettävä hyvin selkeä viesti jo tässä vaiheessa. Viime vuonna Brexit-kansanestys Äh, Donald Trumpin valinta tänä vuonna, äh, Alankomaiden, Ranskan, äh, Saksan haastavat vaalit edessä. Ja meidän on välitettävä selkeä poliittinen viesti myös niille 20 miljoonalle eurooppalaisille, jotka ovat työttömiä ja sadalle miljoonalle eurooppalaiselle, jotka keikkuvat köyhyysrajalla, jotteivät he käänny populistien kelkkaan. Ja meidän täytyy kertoa näille eurooppalaisille, että Eurooppa välittää, osoittaa se heille ja osoittaa, että kohesiopolitiikka parantaa heidän arkeaan ja tarjoaa mahdollisuuksia kaikille. Tämä on äh, aidosti poliittinen äh, kohesio äh, pyrkimys ja kohesiopolitiikkaa kansalaiset meiltä odottavatkin, kohesiopolitiikkaa, joka vastaa eurooppalaisiin haasteisiin haasteisiin, niin kuin esimerkiksi ähm, köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen, ilmastonmuutoksen torjuminen. Meillä on monia haasteita, jotka koskevat kaikkia alueitamme, kuinka kehittyneitä ne sitten ovatkaan. Näitä haasteita varten tarvitaan yhteistä politiikkaa ja kaikkien EU-alueiden on voitava tehdä oma osansa prioriteettien puolesta. EUlla ei ole suinkaan varaa jättää monien alueidensa potentiaalia käyttämättä. Ehm, toisaalta täytyy myös varmistaa se, että investointimme osuvat EUn taloudellisen uudistusagendan ytimeen. Ehm, tehokas hallinto on tarpeen ja muutokset on sitten tehtävä siellä, mm, missä ne tarpeen ovat. Olen täysin vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan reilun tasapainon eh, niin, että saamme aikaan eh, kasvua, työllisyyttä ja kohesiota. Toivon, että tänään meillä on aikaa myös nyt keskusteluun. Aina tätä aikaa ei oikein ole. Ja ehkäpä meillä on, voi olla tässä eh, vuoden 2020 jälkeistä aikaa silmällä pitäen myös mahdollisuus epämuodollisiin äh, keskusteluihin. Alueiden komiteahan Var- Varsovassa järjestää kokouksen. Kesäkuussa on myös äh, kokous, äh, jossa valmistellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja te, niin kuin minäkin, tiedätte, että sidosryhmien väliset keskustelut ovat tarpeen, mutta eivät kuitenkaan riitä historian kurssin muuttamiseksi. Meidän on huolehdittava siitä, että kansalaiset ovat rinnallamme – Viimeisimpien tietojen mukaan monet kansalaiset eivät ole edes koskaan kuulleet kohesiopolitiikasta ja meidän yhteinen velvollisuutemme on muuttaa tämä tilanne. Eli me teemme yhteistyötä viestinnän parissa myös jäsenvaltioissa niiden alueilla ja pyrimme ottamaan tähän työhön mukaan myös kumppanit kentällä. Te tiedätte, että kaikkialla missä minä käyn, pyrin käymään äh, äh, vierailulla sellaisten hankkeiden äh, sellaisiin hankkeisiin tutustumassa, jotka siellä kentällä todella saavat muutoksia aikaan. Ja yksi tärkeimpiä prioriteettejani onkin juuri tulevaisuuden muutosten valmistelu tällä hetkellä. Uskon voivani luottaa teidän tukeenne ja kiitoksia siitä, että sain pitää tämän puheenvuoron. Thank you. Uh... Now, as usual... Kiitos. Tavanomaisen tapaan käynnistämme ensimmäisen kysymyskierroksen. Koordinaattorit pääsevät ensin ääneen. Vanistra, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, uh, Miss President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette täällä ja annatte meidän nostaa jotakin kysymyksiä esille. Te olitte konkreettinen ja toistitte ehdotuksenne, jotka liittyy tiedonta- ja toimintaohjelmaan. On erittäin tärkeää, että me näytämme, mitä me teemme. Ei, että me käymme vain yleistä keskustelua, vaan keskustelemme alue- ja paikallistasolla. Monet kansalaiset Euroopassa haluavat kertoa tunteistaa ja tätä populismin aikakautena tehdään yhä enemmän. Te puhuitte tulevaisuudesta. kun puhutaan tulevasta valkoisesta kirjasta, jota komissio valmistelee Euroopan tulevaisuuteen liittyen, niin kohesiota tarvitaan yhä enemmän, rakennepolitiikkaa tarvitaan yhä enemmän. Ja meidän täytyy hypätä oman varjomme yli, koska tässä pitää hieman katsoa omia jalkojaan. Mutta oikeastaan tämä on yksi tärkeimmistä välineistä pitää Eurooppa koossa, koska tässä on erilaisia nopeuksia nyt jo Euroopassa. Mutta jos on yhteisymmärrys asiasta, niin kuin komissio nyt esittää, niin toki silloin tarvitaan yhteinen pohja ja se on kohesiopolitiikka. Ja yhdessä muiden välineiden kanssa, joita meillä on, ja ei ainoastaan nämä rakenneuudistustukiohjelmat, vaan myös uusi kohesiopolitiikka, tulosbudjetointi, ja se, miten me valmistelemme asiat, se on erittäin tärkeää koko Euroopalle. Ja jos tämä, yhdi, tämä yhdistetään ähm, älykkääseen erikoistumisprosessiin ja jos tässä tämä liitetään kärkijoukkoihin, ja tietysti näitä voi vain olla, jos on sitten toisia, kolmansia, kymmenensiä, kaikki eivät voi olla kärkiasemassa. Mutta tässä täytyisi olla tämä prosessi, joka lähtee alhaalta ylöspäin. Ja tähän me, meidän täytyy tukeutua seuraavan 20 vuoden aikana – Tämä koskee ihmisiä, eli yleisemmällä tasolla. Komissarin kannanotto ähm, sai minut sanomaan, että meidän täytyy katsoa, kuinka me olemme näkyvämpiä poliittisessa keskustelussa komission kanssa, kollegojen kanssa. Meidän täytyy näyttää, että kohesio on, on yksi Euroopan päätavoitteista vuonna 2020 27 maassa. Kyllä, tässä nyt päästiin tähän oikeaan tunnelmaan. Sitten edustaja Kutselin. Grazie, komissario. Kiitos komission jäsen. Lei ha definito cooperazione rafforzata. Te määrittelitte tehostetun yhteistyön, jota vahvistettaisiin vielä parlamentin ja komission kesken. Ja ennen kaikkea meidän täytyy huomioida kohesiopolitiikan päätoimijat. Ensimmäiset valinnat liittyvät sekä komissiossa että parlamentissa nimenomaan siihen, että tästä järjestettiin äh, kesäkuussa myös foorumi. Eli meidän täytyy huomioida, ketkä ovat päätoimijoita. Ei riitä, että keskustelemme täällä Brysselissä keskenämme, vaan meillä on, meillä on oltava myönteinen äh, suhde toimijoihin, alueisiin, paikallistasoon, kansalaisiin, järjestöihin. Eli meidän täytyy kuunnella kansalaisyhteiskunnan toimijoita Euroopassa. Kohesiopolitiikan toteuttaminen tarkoittaa uudistuksen näkökulmasta sitä, että tarvitaan ensinnäkin valtavaa viestintäponnistusta. Tässä täytyisi löytää yhdessä oikeat välineet, jotta saisimme kaikki viranomaiset ja kaikki voimat tähän mahdollisuuksien mukaan. mukaan. Toinen aihe. Jos valitsemme sen tien, että vahvistamme innovaatiota ja vahvistamme sitä, mikä on tässä strategiamme tässä kohesiopolitiikassa lähivuosina. Meidän on tehtävä tiettyjä valintoja. Lähdemme liikkeelle budjetista, minkälaisia varoja tähän käytämme. Meidän on määriteltävä se linja, joka on ikään kuin peruslinjamme. Eli onko kohesiopolitiikka minkä näköistä tulevina vuosina? Minun mielestämme meidän on tarjottava myönteisiä vastauksia näihin kysymyksiin, Nuoda, tuoda esille näkemyseroja myös omassa keskuudessamme, jäsenvaltioiden kesken ja paikallisyhteisöjen kesken, mutta kuitenkin täytyy välittää Euroopalle sellainen viesti, että me haluamme tätä kohesiopolitiikan uudistusta nimenomaan vahvistamisen kautta ja me haluamme sitä puolustaa. Ne harvat välineet, jotka meidän käytössämme ovat, mahdollistavat sen, että toteutamme kehityspolitiikkaa, investointipolitiikkaa ja kasvupolitiikkaa Euroopassa. Sitten täytyy tiettyjä solmukohtia pystyä aukaisemaan, ja näitä käsittelisin aivan lyhyesti. On aivan ilmeistä, että lähestulkoon 8 kriisivuoden jälkeen, on tiettyjä kysymyksiä, joissa todellakin nämä jumikohdat täytyy selvittää. Kohesiopolitiikka tarkoittaa sitä, että julkisten investointien on käynnistyttävä ja talouden konvergenssin on päästävä taas liikkeelle. Eli minkälainen suhde eri toimijoilla tässä on? jos tätä ei täysin ymmärretä, meillähän on paljon tutkimustietoa, kirjallisuutta tältä alalta, meillä on oltava äh, sellaista politiikkaa, joka ei vain säästä ja supista ja kutista, Eli jotta pääsemme äh, tavoitteeseen, eli haluamme vähentää eroja alueellisesti ja myös sosiaalisesti. Usein ainoa väline, joka meillä on ollut käytössämme, on ollut juuri tämä. Eli nyt on oikea hetki tehdä selväksi se, että me haluamme siirtyä uuteen kohesiopolitiikan vaiheeseen johdonmukaisesti. Tässä uudessa parlamentissa, uudessa komissiossa meillä on Junckerin suunnitelma investointien aikaansaamiseksi. Tämäkin on suuri mm, aihealue, jossa täytyy puhua hyvin selkeästi kun ajatellaan sitä keskustelua, jota meidän tulisi käydä. Mitä tämä tarkoittaa, jos tällaisen valinnan teemme kohesiopolitiikassa? Mitä tämä merkitsee Junckerin suunnitelman pohjalta ihan konkreettisesti? Eli miten saamme aktivoiduksi näitä rahoitusvälineitä? Ja lopuksi suuri aihe, johon usein joudumme palaamaan, eli miten puhumme näille noin 20 miljoonalle eurooppalaiselle, ennen kaikkea nuorelle, jotka ovat työttöminä. Aiemmalla lainsäädäntökaudella mm, toteutimme toimenpiteitä ja halusimme laajentaa mukana olevien alueiden määrää koesiopolitiikassa. Eli halusimme tähän lisätoimijoita. Ja kävimme tästä laajan keskustelun, mutta tämä oli kyllä määrittävä valinta, sillä me loimme kohesiopolitiikalle ikään kuin laajemman toimintakentän. Minun mielestäni meidän tulisi toimia samaan tapaan nyt, kun ajattelemme nuoria, nuorempia sukupolvia Euroopassa. Koesiopolitiikan tulisi olla nuoren uuden sukupolven liittolainen niin, että nuoret saataisiin mukaan ja he voisivat tarjota käyttöömme Euroopassa omat taitonsa. Eli tämä on valtava sosiaalisen työn sarka. Tämän lisäksi tarvimme myös lisävalaistusta siihen, miten me viestimme kohesiopolitiikasta. Usein tehdään hyvin tärkeitä tekoja, mutta ei aivan ymmärretä, miten paikallisyhteydessä kaupungissa tilanne muuttuu yhteisön varojen ansiosta. Kenties nyt on oikea hetki korostaa ei pelkkää viestintää ikään kuin propagandavälineenä, vaan sitä, miten me toteutamme sellaista politiikkaa niin, että eri toimijat kokevat olevansa päätoimijoita ja toiminnan keskiössä – Eli nyt kun me uusimme kohesiopolitiikkaa lähikuukausina, niin nämä ovat niitä tärkeitä aiheita. very much, Ms. Kiitos. Edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Hvala lijepa. Evo, vrlo kratko. Nije dovoljno. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Ei riitä kertoa ihmisille jäsenvaltioissa, että rahastoissa teillä on käytettävissä tietty summa rahaa ja teidän täytyy nyt sitten osata nämä rahat käyttää. Mielestäni tämä ei ole reilua. Mielestäni on koko joukko tapauksia huonosta hallinnosta ja ihmiset, jotka esimerkiksi olisivat voineet työllistää vaikkapa pari satakin ihmistä, luovuttivat, koska avoimuuden puuteesti heidän toimintansa meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmiset pystyvät yksinkertaisella helpolla tavalla saamaan käyttöönsä varoja näistä rahastoista. Ei se riitä, että ihmisille sanotaan, että juu, rahat ovat olemassa, täällä ne ovat. Hankkikaa tietoa siitä, miten rahat saatte käyttöön, koska jotkut osaavat tämän ja käyttävät näin järjestelmää hyväkseen, toiset eivät. Uskon, että voimme tehdä yhteistyötä alusta loppuun komission kanssa Äh, avoimella tavalla niin, että äh, ei tapahdu petoksia. Edustaja Jakovčić, olkaa hyvä. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa komissaarin tulleeksi ja haluaisinkin aloittaa kysymyksellä tai ehkä enemmänkin kommentteja ja huomioita. Varmastikin monet meistä haluavat, että kohesiopolitiikka menestyy myös tulevaisuudessa. Johdannossanne Rouva Kretsu, te mainitsitte, että te haluatte tukea tätä ja teette kaikkenne, jotta voitte taata sen, että kohesiopolitiikkaa jatketaan. Ja että sillä voidaan näyttää, mitä EU:ssa voidaan tehdä solidaarisuuden tukemiseksi. Seuraavien kuukausien ja vuosien aikana varmasti määrärahoja halutaan leikata, mitä kohesiopolitiikkaan tulee. Ja tämä saattaa liittyä Euroopan unionin uuteen konseptiin, jossa kaupunkien ja alueiden roolia halutaan kaventaa. Teillä on kokous tänään viideltä iltapäivällä. Siellä puhutaan Euroopan tulevaisuudesta. Ehkä teillä saattaa olla tämän kokouksen jälkeen parempi vastaus kysymykseeni, mutta haluaisin tietää, mitä komissiossa ajatellaan alueiden ja kaupunkien roolista. Mehän tarvitsemme toki näitä rakenteita, jotta kohesiopolitiikka voi olla laadukasta, jotta voidaan taata se, että määrärahat käytetään oikealla tavalla koska suurin osa määrärahoista menee kaupunkien ja alueiden budjettien läpi. Joten Haluaisin tietää, miten te näette kaupunkien ja alueiden tulevan roolin Euroopan unionissa ja mitä Junckerin komissio ajattelee tästä? Edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Proedra, kirja Epitrope, Epitropi Komission jäsen. Euroopan parlamentin regivaliokunta suurelta enemmistöltään haluaa kohesiopolitiikan vahvistamista ja sen tehostamista. Näin eriarvoisuutta voitaisiin vähentää sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Eurostatin ja komission tilastot osoittavat, että erot ovat vain kasvaneet. Euroopan komissiossa äh, te haluatte hyvin vahvaa komis- kohesiopolitiikkaa, mutta teillä on myös vastustusta sen sijaan, että kohesiovaroja lisättäisiin, niitä on pikemminkin leikattu muiden menojen kattamiseksi. Haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Pitäisikö pakolaiskriisin käytettävät varat ottaa pois juuri kohesiovaroista? Eikö niitä pitäisi ottaa pois jostakin muualta? Parlamentti ja neuvosto ovat sopineet sisäisten siirtojen suhteen tietyistä tavoitteista, ja jäsenvaltioilla on sitten velvollisuus toteuttaa tätä ohjelmaa. Me olemme toteuttaneet tätä ohjelmaa vasta 5 prosentin verran. Kreikka ja Italia joutuvat näihin valtaviin ongelmiin ja solidaarisuutta muiden taholta on varsin vähän. Miten komissio voisi painostaa joitakin jäsenvaltioita niin, että solidaarisuus ei, ole, ei olisi vain sanoja? Vana, the floor is yours. Edustaja Vaala, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sydämiset kiitokset komission jäsenteille siitä, että olette jälleen valiokuntamme käytettävissä keskustelua varten. Kiitos puheenvuorostanne. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun korostitte kohesiopolitiikan merkitystä. Se on Euroopan integraation symboli, mutta minulle se merkitsee myös todellista aitoa solidaarisuutta ja populismin torjuntaa näin, koska kyse on todella kansalaisia suoraan hyödyttävästä toiminnasta ja siitä, että luodaan kansalaisille tai halutaan luoda kansalaisille samat olosuhteet No niin, Omnibus, tämä suuri aihe, josta tällä hetkellä keskustellaan monissakin valiokunnissa, niin miten sen suhteen aiotte varmistaa sen, että kohesiopolitiikka eh, jatkuu oikealla tavalla, jos tämä rajaton eh, varainsiirto eri rahastoista, kuten aluekehitysrahastosta, sosiaalirahastosta, tapahtuu kohti esiriä, jolla taas sitten on ihan toisenlaiset tavoitteet, toisenlaiset suuntaviivat, toisenlaiset perusperiaatteet. Joten mitenkä kohesiopolitiikan saavutukset aiotte varmistaa, kumppanuuspolitiikkaa, tietyt alakohtaiset pyrkimykset, kuten kasvu, työllisyys, jopa täystyöllisyys, ilmastonmuutoksen torjunta. Tätä taustaa vasten meillä on nyt vähän murhetta, kun ajatellaan esirahasto, niin Äh, sen sosiaalinen ulottuvuushan on täysin riittämätön. Tällä hetkellä esiristä 4 prosenttia menee sosiaalisiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka kuitenkin ovat tärkeitä kohesio- ja aluepolitiikan nimissä. Joten kysyisin teiltä, minkälaisena näette kohesiopolitiikan tulevaisuuden ja miten aiotte varmistaa sen myös budjetillisesti, jos rahastoista nyt onkin sitten rajaton mahdollisuus siirtää varoja kohti esirahastoa. Joten tämä mielestäni voisi merkitä jopa kohesiopolitiikan loppua. Eh, sitten viittasitte tulevaisuuteen eh, vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Mm, onko teillä tuleilla esimerkiksi tiedonanto ex ante ehdollisuudesta, myös makrotalouden ehdollisuudesta, johon me vihreät suhtaudumme hyvin kriittisesti? Ja sitten viimeinen kysymys, jonka teillä aina esitän, koska se on meidän vihreiden sydäntä niin kuin lähellä. Eli mikä on komissiossa tällä hetkellä tilanne, eh, kun puhutaan BKT kysymyksestä ja siitä, miten yhteiskunnan kehitystä voidaan mitata täyttä, käyttämällä myös sellaisia indikaattoreita, kuten tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet ja niin edelleen. Haluaisin kuulla tästä teiltä vielä lisää. Tiedän, että komissiossa tehdään kulissien takana työtä, mutta haluaisimme vielä näkymiä ja tuloksia. Kiitoksia. Edustaja Diamanto. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen. 30 kesäkuuta komissio antoi tiedonannon parlamentille neuvostolle ja siinä on määritelty tekniset mukautukset, jotka liittyvät talouskriisistä kärsineisiin maihin. Tietojen mukaan Italialla oli, olisi oikeus 1,6 miljardiin. Nämä varat käytettäisiin nuorisotyöttömyyden ja maahanmuuttokriisin hoitoon eri rahoitusvälineiden kautta ja syntyisi synergiaa rakennerahastojen ja Junckerin suunnitelman välillä. Te ilmoititte Italian vierailunne aikana, että 200 miljoonaa käytettäisiin Italian hallituksen toimesta äh, maanjäristyksen jälleenrakennukseen. Me tiedämme, ja te olette vahvistanut, että neuvottelut hallitusten kesken, myös Italian hallituksen kanssa, ovat edelleenkin käynnissä – kun ajatellaan näitä lisävaroja, joita annetaan teknisen mukautuksen perusteella. Haluaisin tietää teiltä, pitääkö tämä tieto paikkansa ja mikä on tässä liikkumavara tässä 1,6 miljardissa, kun ajatellaan jäsenvaltioita, joita kohdellaan tässä erityisellä tavalla, eri tavalla, ja onko Italialla mahdollisuus saada enemmän kuin nämä 200 miljoonaa maan järjestyksen jälkeisen jälleenrakentamiseen. Ja vielä yksi kysymys, ei ole aivan selvää vielä. Ovatko nämä sopeutukset mm, yhteisrahoitus mahdollisia? Emme ole aivan ymmärtäneet, kuinka tärkeitä julkiset investoinnit ovat näinä kriisin aikoina. Ja erityisesti kun ajatellaan, mitä Euroopan parlamentti on päättänyt enemmistöllä päätöslauselmassaan, niin nämä mm, menot tulisi ottaa huomioon silloin, kun julkista, julkisen budjetin alijäämää lasketaan. Kiitos sitten edustaja Brua. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kuuntelin tarkkaavaisesti teidän puheenvuoronne. Enkä ole oikeastaan yllättynyt. Te pysytte aina omana itsenänne. Pani merkille, että missään vaiheessa puheenvuoroanne et halunnut kyseenalaistaa unionin politiikkaa. Te törmäätte tässä seinään ja kiihdyttäen ja vielä soitatte torvea mennessänne. Te ette kuuntele sitä, mitä kansalla on sydämessä, sydämellään, että kuuntele mitä kansa haluaa. Nämä 20 miljoonaa nuorta työtöntä ja 9 miljoonaa ranskalaista köyhää, he ovat kaikki unionin toteuttaman politiikan uhreja erityisesti kun ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä, siitä tehtyä direktiiviä ja tuloksia sekä massiivisia yrityssiirtymiä unionista pois. Meillä on esimerkiksi Whirlpool-niminen yritys, joka siirtää toimintansa Puolaan sen takia, että siellä voidaan vähemmillä kustannuksilla käyttää hyväksi työntekijöitä. Ja onko tämä sitten unionin ansiota? Te ette toten, todennut, että se mitä on tehty ei ole aina toiminut. Ei, vaan te kritisoitte brittien Brexit-äänestystään. Se on heidän oikeutensa. Te kritisoitte myös amerikkalaisten vaalikäyttäytymistä. Heillä on tähän oikeus. Te kritisoitte populismia. Minä olen ylpeä ollessani populisti, koska populismiin liittyy pöplö kansa. Mm, kun ajattelemme populistisia liikkeitä, niin esimerkiksi presidentinvaaleissa Itävallassa populistinen liike sai 47 prosenttia kannatusta ja Italiassa kansanäänestys, jota Euroopan unioni tuki, oli melkomoinen törmäys. Unkarin populismistakin puhutaan, ja siellä suuri osa ihmisistä on äänestänyt, on äänestänyt pakolaisten vastaanottamista vastaan puhumattakaan sitten Saksan ja Ranskan ja Alankomaiden vaaleista ja populismiviittauksesta. Jälleen kerran äh, komission jäsen, odotatteko taas, että näitä järjestyksiä syntyy? Tämä ei teitä miellytä, mutta näin se vain on. Mitä te sitten sanotte? Mm, siihen, että nyt täytyisi viestiä enemmän. Jos teidän viestintänne koostuu siitä, että tällaisia julkaisuja äh, painatetaan ja käsitellään äh, maahanmuuttopolitiikkaa, Eikö tällaisia pitäisi julkaista vaikkapa maaseudun kehittämisestä? Aina kun tällaisia julkaistaan, niin sitten tulee seuraavassa vaiheessa taas täystyrmäys. Täytyisi muistaa, mitkä ovat unionin perusperiaatteet. Jos näitä ei muisteta, niin katastrofi on edessä. Kiitos. Tämähän oli lausunto eikä kysymys. En usko, että tähän keskusteluun nyt oltaisiin etenemässä. Kiitos kaikista kysymyksistä ja tästä lausunnosta. Komission jäsen, olkaa hyvä, voitte vastata. Thank you very much uh, uh, for all your Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. On erittäin mielenkiintoista kuulla kaikkia kantoja. Herra Van Nistelrooy, teidän kysymyksenne. Me olemme tehneet saman virheen, kun tulin tänne eh, tarkkailijaksi Euroopan parlamenttiin. Silloin ei puhuttu populismista ja sen tyyppisistä kysymyksistä. Me emme sanoneet, mitä Euroopan politiikka on saanut aikaiseksi Siksi populistit ovat saaneet uskottavuutta. Me emme ole taistelleet sen puolesta, että olisimme sanoneet, mitä kohesiopolitiikka on tehnyt. Ja siksi ö, viestintä on tärkeää. Eli meidän täytyy viestiä siitä, mitä me teimme. Carlos Moetas oli vastuussa tutkimuksesta ja innovaatiosta. Hän oli Manchesterissa kesällä hän sanoi, että hän on siellä Manchesterin yliopistossa. Ja me saimme selville, tämä yliopisto on saanut 250 miljoonaa eh, rahoitusta Euroopalta. Hän meni paikan päälle. Siellä ei ollut mitään viitteitä Euroopan komissioon. Ja kun hän haastatteli yliopiston rehtoria ja kysyi, kuka on saanut tämän yliopiston aikaiseksi, niin hän sanoi pormestari. Eli heitä kiellettiin laittamasta Euroopan lippua liehumaan yliopistolle. Hän ei varmastikaan ole ainoa pormestari, joka sitten mm, väittää tehneensä kaikki nämä hyvät asiat. No niin siis meillä on toimintaohjelma, mitä viestitään tulee. Ja teknistä apuhan jäsenvaltiot jo saavat. Tämän avulla voidaan rahoittaa viestintätoimia, mutta rehellisesti sanottuna en ole kovinkaan vakuuttunut, että nämä toimet vaikuttavat mitä kohesiopolitiikkaan tulee. Ja minä todellakin uskon, että meidän täytyy yhdessä varmistaa, että kaiken tason poliitikot kommunikoivat kohesiopolitiikan myönteisistä vaikutuksista ihmisten elämään. Regivaliokunnassa meillä on koko kirjo. Minä menen myös kontvaliokuntaan ja siellä puhutaan virheistä, mutta jos 5 prosenttia määrärahoista ei käytetä, niin 95 prosenttia käytetään, eli se on myönteinen viesti. Ja käyn myös tilintarkastustuomioistuimen kanssa tätä keskustelua. Tämä on toki erittäin monimutkainen politiikan ala, mutta mm, kohesiopolitiikka on erittäin tärkeää, mitä aikaan vuoden 2020 jälkeen tulee. Olen aloittanut keskustelut. Minä vastaan tässä niistä Role Jakovicille. Me olemme siis jo aloittaneet keskustelut. Ja minulle on selkeää, että meidän täytyy pitää Eurooppa yhdessä. Puolan politiikkaa kaikilla alueilla. Saksalainen journalisti kysyi minulta, miksi budjetti on pienempi ja miksi tämä hyväksytyy ainoastaan köyhimmille alueille. No, tämä olisi aivan väärä merkki, koska alusta lähtien kohesiopolitiikka on ollut ää, kaikkien alueiden käytössä. Jotta voitaisiin myös auttaa rikkaampia alueita säilyttämään tasonsa. Niin kuin sanoitte, herra van Nistelrooy, komissio, parlamentti ja neuvosto ovat äänestäneet tästä ehdollisuudesta ja odotan tässä sitä, Helsingin konferenssia, joka liittyy älykkääseen erikoistumiseen. Me voimme tämän avulla antaa välineitä, että mm, energia- ja teollisuusmuutoksessa voidaan pysyä mukana. Tätä kautta voimme luoda mahdollisuuksia kaikille kansalaisille joka puolella. Useammat meistä niin et ole tarkastelleet sitä, kuinka paljon työpaikkoja me olemme luoneet viime vuosia, kuinka paljon ihmiset ovat saaneet työpaikkoja juuri rahastohankkeiden avulla. On tärkeää, että ketään ei jätetä jälkeen. Täällä joku puhui siitä, että tarvitaan enemmän so- sosiaalista ulottavuutta. Me tarvitsemme sosiaalisen pilarin, sitä täytyy parantaa. Ja yhteistyö alueiden välillä on myös erittäin tärkeää. On tosiasia, että alueet eivät ole samanlaisia. No, Alankomaissa on 42 vuoden ajan käytettyä aluekehitysrahastoa. No se on aivan eri kuin miten sitä käytetään Bulgariassa. Eri kokemukset, sitä käytetään eri tasolla. On tärkeää, että me puhumme tästä avoimesti ja löydämme eroja. Kenenkään ei pitäisi loukkaantua siitä, vaan pitää vain hyväksyä elämän tosiasia, että me olemme erilaisia. Ja tässä on myös historiallisia eroja. Ja missä olisi myös kaikki olisimme käyttäneet alusta lähtien näitä rahastoja. Herra Kotsolino, olin erittäin tyytyväinen Napolin kokouksiin. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Meillä ei ole ongelmia ainoastaan uusissa jäsenvaltioissa, vaan myös maissa kuten Kreikka ja Italia, jota kriisi kosketti voimakkaasti. Minun viestini mielestäni oli erittäin selkeä ja toistan vielä kerran. Me tarvitsemme enemmän kuin koskaan kohesiopolitiikkaa. Tässä ei pidä puolustaa tämän hetken tilannetta. Kohesiopolitiikkaa täytyisi uudistaa se on politiikka, joka ei ole muuttunut 25 vuoteen, joten on aivan selvää, että meidän täytyy yksinkertaista ihmisten elämää. Rova Tomasic sanoi tämän. Nuoret luovuttavat, koska prosessi on liian pitkä, liian byrokraattinen. Eli kuitenkin kohesipolitiikka tulisi säilyttää, mutta se tulisi uudistaa. Tässä on erittäin näkyvä politiikka ja se vaikuttaa ihmisten elämään. Tämä, tällä on linkki pormestareihin, kaupunkien edustajiin. Olen keskustellut tästä herra Kataisen kanssa myös ja he ovat myös sitä, hänkin on sitä mieltä, että politiikka tulisi säilyttää. Joka tapauksessa mielestäni on tärkeää, että kohesiopolitiikasta tehdään yksinkertaisempaa. Se on tärkeä kysymys. Ja me olemme käsitelleet tätä jo koontiasetuksessa ja myös monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa, mutta me emme voineet tehdä radikaaleja muutoksia silloin, joten me halusimme vain määritellä, mikä olisi järkevä muutos ilman, että syntyisi lainsäädännöstä epävarmuutta hallintotasolla. Yksinkertaistamisessa ei yksinkertaistamisessa on kysymys siitä, että teemme kaikkemme, mikä on mahdollista, jotta toimeenpanoa voitaisiin nopeuttaa ja yksinkertaistaa. No, mitä vuoteen 2020 ja sen jälkeen tulee. Me olemme aloittaneet keskustelleet yhteisistä säännöistä kaikille rahastoille. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että me olemme tähän pyrkineet, mutta tämä on erittäin tärkeää, koska tämä on yksi suurimmista taakoista, että on niin paljon sääntöjä. Ja miksi Esirillä on niin yksinkertaiset säännöt, sitten muilla niin monimutkaiset. Eli haluaisimme yhteiset säännöt kaikille rahoistolle, sitten jotain erotteluja. Ja katsotaan, miten tämä keskustelu edistyy parlamentissa ja komissiossa ja mitä ihmiset ajattelevat tästä kysymyksestä, mitä esir tulee, esirin tulee Tämä ei ole mikään kilpailukysymys, tässä mennään alhaalta ylöspäin. Tämä on aika hankala kysymys, mutta tämä ei ole mikään maantieteellinen kysymys. Jotkut pystyvät käyttämään rahoitusvälineitä paremmin kuin toiset. Jossakin jäsenvaltioissa ei ole pankkia, joka voi kantamaan tämän riskin, mitä strategiseen investoihin tulee. Me teemme työtä asiantuntijoiden kanssa. Olemme valmiita auttamaan kaikkia jäsenvaltioita, jos jäsenvaltio pyytää apua. Tämä on toinen ongelma. Meillä on niin paljon apuvälineitä, mutta me emme saa pyyntöjä jäsenvaltioilta. Meillä on henkilöitä paikan päällä, jotka voivat liikkua maasta toiseen, jotka voivat auttaa julkisten hankintojen kanssa, auttaa maata, jossa tilanne on huonompi. Mutta me emme ole saaneet alueilta tai jäsenvaltiota pyyntöjä, jotta me voisimme käyttää kaikkia näitä välineitä, ja tämä olisi tärkeää. Rouva Tomacic, olen samaa mieltä teidän kanssanne, että yksinkertaistaminen on erittäin tärkeää. Ja kuten sanoin, minä olemme yrittäneet tehdä näin koontiasetusehdotuksen kanssa. Me odotamme, mitä Euroopan parlamentti äänestää. Ja toivottavasti se vaikuttaa sitten ihmisten elämään. Eli kustannukset yksinkertaistuisivat Eli ei tarvitse kaikkia kuitteja sähköön ja muuhun liittyen, eli on vain yleiskustannukset. Ja toki me menemme tässä vielä pidemmälle vuoden 2020 jälkeen. Mutta tämä on se, mitä me otamme käyttöön tämän, tänä hetkenä. Sitten herra Jakovic puhui solidaarisuudesta. Ei ole mikään salaisuus, että tämä asiasta puhutaan niin paljon. Meillä on haasteita edessämme, Brexit, sitten on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja meidän täytyy taistella alueiden ja kuntien puolesta niin, että heidänkin ääntään kuullaan, koska ne tietävät paremmin, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja tämä ohjelmakausi 2014-2020 ensimmäistä kertaa jäsenvaltioiden täytyy käyttää vähentää 5 prosenttia e RDFstä kuntatasolla. Kaksikymmentä prosenttia pitäisi ehkä jakaa 39 kaupungille. Tämä on toki suuri vastuu, mutta tämä on myös luottamuksen osoitus. Ja tässä todellakin otetaan ihmisten tarpeet huomioon ihan tärkeää, että ähm, kunnat, alueet ovat tässä mukana. Meillä on myös kaupunkifoorumi lähiaikoina. Ja kun me puhumme kaupungeista ja pienistä ja keskisuurista kauping- kaupungeista, teen yhteistyötä myös Phil Hoganin kanssa – monissa pienissä kaupungeissa on myös maaseutuun liittyviä ongelmia ja myös siihen liittyvien määrärahojen pitäisi olla mukana tukemassa kehitystä, koska henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä on ristiriita lainsäädännössä. Toki me investoimme hyvin paljon urbanin keskittymään kehittymiseen, mutta me unohdamme maaseudun joskus tässä yhteydessä. Ja meillä on kehitystä kaupungeissa, mutta tyhjää maaseutua. Maaseuturahaston pitäisi myös auttaa kyliä kehittymään. Siellä pitäisi rakentaa kouluja, internetyhteys tulisi saada tätä kautta myös saataisiin aikaiseksi talousaktiviteettia. Tässä ei pitäisi ainoastaan tukea maanviljelijöitä. Tämä on minun henkilökohtainen kantanne. Ja mielestäni meidän täytyisi tehdä tässä töitä käsi kädessä ja vaikutus olisi tässä tärkeä. Mitä alueisiin tulee, me emme ole saaneet konsensusta aikaiseksi, mitä BKT per capita tulee, mutta me kävimme hyvää keskustelua Firenzessä ja OECD tulee tekemään ehdotuksia liittyen hyvinvointiindikaattoreihin. Tämä on yhdistelmä PKT per capita ja hyvinvointiindikaattoreista, mutta meidän täytyisi olla kuitenkin realisteja, koska BKT per capita on tässä tärkein indikaattori, koska ei mm, iloisuuden tasoa oikein voi mitata. Voi olla erittäin köyhä ja erittäin iloinen, niin kuin ihmiset Kuubassa esimerkiksi. Eli kyllä tässä BKT per capita ja mm, hyvinvointi voisi olla sellaisia indikaattoreita. Meidän täytyisi puhua siitä, miten me voimme puhua alueista, kun puhumme vähemmän kehittyneistä alueista, siirtymäalueista, kehittyneemmistä alueista, tai sitten me voimme puhua eri tasoista, kuten harvaan asutut alueet, jotka ovat jääneet jälkeen esimerkiksi hyvinvoinnissa. Ja sitten Papadimulis. Tiedän teidän vahvat kantanne, mitä kohesiopolitiikan puolustamista tulee. Haluaisin sanoa Efaristoon teille, Ei aina rahastojen määrä ole tärkeä, vaan myös hallintokapasiteetti. Joten te tiedätte, että me teemme työtä käsi kädessä töitä tämän kapasiteetin lisäämiseksi. Ja mitä solidaarisuuteen tulee, olen kanssanne samaa mieltä. Meidän täytyy olla solidaarisia Valitettavasti näin ei kuitenkaan tapahdu. Me olemme antaneet mahdollisuuden jäsenvaltiolle käyttää rahastojamme. AMIF-rahastoa on käytetty ja Italia on, on pyytänyt, että tästä määrärahat, jossa voisi ostaa nämä kaksi laivaa, nämä veneet, laivat, pelastavat tuhansia ihmisiä. Ja tässä voitaisiin sitten laittaa myös rahaa sivuun, mitä maahanmuuttoon tulee. Ei tässä kuitenkaan kohesiopolitiikan kustannuksella ole näitä tukia annettu, eli siis kohesiopolitiikkomäärärahoja ei ole leikattu maahanmuuttokriisin vuoksi. Mutta kohesiopolitiikan pitäisi ja se voi auttaa jäsenvaltioita, jos, jos pyydetään se apua turvapaikanhakijoiden integroimiseen. Jos halutaan rakentaa esimerkiksi sairaaloita, päiväkoteja, ja toki myös kielikursseihin näitä voidaan käyttää, mutta meidän täytyy olla rehellisiä. Minun maani on valmis vastaanottamaan ähm, maahanmuuttajia, mutta he eivät halua tulla, mutta me osallistumme eri tavalla, osallistumme Frontexiin ja muihin välineisiin. Eivät pakolaiset halua myöskään Luxemburgiin, joten meidän täytyy olla solidaarisia, mutta meidän täytyy ottaa realiteetit huomioon jos jäsenvaltiot, kuten Saksa, Italia, Kreikka, jos niillä on suurempi taakka, niin sitten muiden täytyisi olla solidaarisia. Minä olen erittäin huolestunut tästä jaosta, mitä maahanmuuttoon tulee. Ja minä vien tämän viestin Varsovaan. Siellä täytyisi näyttää, että me että ollaan solidaarisia. Ei tässä aina voi syyttää Euroopan unionia ja sitten antaa Kreikan kantaa koko taakka maantieteellisistä syistä. Joten on, on erittäin tärkeää, että me olemme solidaarisia. Mm, jos ohjelmistokautena tai jotain muutoksia me olemme siihen valmiita, Kreikassa, e, Saksassa hyvin paljon hienoja hankkeita Leipzigissä, Berliinissä, Dresdenissä. Myös se Pariisin esikaupunkialueilla on tehty hyviä asioita, mitä maahanmuuttajiin tulee. Eli e, eriytymistä täytyy välttää. Se on kuin ydinpommi tuleville sukupolville minun mielestäni. Me olemme tehneet muutoksia. Molenbecki rahoitusta haluttiin antakin Anderlehtiin, eli me muut, teimme tarvittavat muutokset, joten tätä kautta annamme sitten mahdollisuuden ma- maahanmuuttajille. Sitten tämä eksante ehdollisuus, tähän palaamme maaliskuussa. Ja sitten tämä BKT-kysymys. Me tutkimme tässä tilastoja. Kaikki kommentit ovat tervetulleita, mutta BKT tässä on kuitenkin avain indikaattori. En tiedä, vastasinko nyt kaikkiin kysymyksiin. Äh, rouva Vanner, me olemme siis pohtineet tätä yhtä sääntöä kaikille rahastoille. Kumppanuus on tärkeä, sosiaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeä kysymys kontiasetuksessa me olemme yrittäneet yhdistää esirin ja eri rahastot ja toivottavasti sitten hyväksyntäparlamentissa nopeuttaisi tätä toimintaa. Tämä varmasti hyödyntäisi investointeja alueilla – Tämä liittyy tietysti koheusilainsäädäntöön, mitä ei voi pakottaa tässä yhteydessä. No, missä, niin, tämä tekninen sopeutus. Italia sai 2,6 miljardia, mutta tämä on kuitenkin Italian viranomaisten päätös, miten nämä rahat käytetään. Olemme puhuneet ministeri De Vicentin kanssa ja muiden viranomaisten kanssa Tähän tietysti liittyy työttömyysongelmia, maahanmuuttoongelmia. Ja Italian viranomaiset päättivät antaa 200 miljoonaa neljälle alueelle. Me haluamme saaneet, olisimme haluamme saaneet tietoa, miten nämä rahat on jaettu. Olimme solidaarisia. Me annoimme 30 miljoonaa eh, joulukuussa ennakkoon viikkoa liittyen maanjäristyksiin. Ja nyt me odottamme alueiden arviointia, jotta me voimme tietää, kuinka paljon me voimme hoitaa näistä kustannuksista. Ja sit, eh, me odotamme, että me voitaisiin sataprosenttisesti hoitaa aluekehitysrahaston kautta sitten tämä tekninen sopeutus. Tämä on raha, joka tulee sitä kautta, että, että todellinen tilanne oli huonompi kuin mitä ennustettiin, eli tämä määräraha tuli sen lisäksi. Ja me emme päätä, kuinka määrärahoja käytetään. Me ehdotimme vain, että sitä voitaisiin käyttää maahanmuuttoon ja työttömyyden vastaiseen taisteluun, koska se on ongelma Italiassa. No nyt tietysti tämän maan, maanjärjestyksen jälkeen oli Italian viranomaisten päätös, että tämä 200 miljoonaa annettiin näille neljälle alueelle, mutta me emme ole vielä saaneet tietoa siitä, kuinka nämä alueet saavat nämä rahat ja mihin ne käytetään. Kiitos. Thank you very much, and, and uh, for the last, uh, for the last uh, comment, as I... Viimeinen kommentti vielä. Minä en kritisoi ketään. Anteeksi, jos ymmärsitte viestini väärin. Haluaisin painottaa, että asiat muuttuvat ja meidän täytyy hyväksyä nämä muutokset. Toki ihmiset vaativat enemmän, mutta meidän täytyy puhua investointien lisäarvosta. Ja jos me menemme alueellenne, niin varmasti siellä on paljon asioita, jotta voimme näyttää, että ne ovat tulleet Euroopan unionista. Monet äänestäjät Euroopan unionia vastaan, mutta en tiedä, tiesivätkö ihmiset äänestäjässään, että kaikki työpaikat tulevat Euroopan unionin rahastoista. No toki jokainen poliitikko pelaa korttinsa kuten haluaa, mutta realiteetti on, että Euroopan kohesia keksittiin, jotta voitaisiin pienentää kuiluja ja siinä on onnistuttu. Rooman sopimusten 60-vuotispäivä lähestyy. Katsokaa, miltä Eurooppa näytti 60 vuotta sitten ja katsokaa, miltä se näyttää nyt. On selvää, että uusille jäsenvaltioille laajentuminen on ollut suuri saavutus. Ehkä te olette eri mieltä, mutta 70 vuoden rauha, investointeja ja niin edelleen. Tämä on todellakin tärkeä hanke, joka täytyy säilyttää. Meidän täytyy taistella Euroopan puolesta ja meidän täytyy pitää Eurooppa yhdessä. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Enää meidän ei ole mahdollisuutta esittää seitsemän lisäkysymystä yhdessä minuutissa ja kuulla vielä vastauksetkin, mutta haluaisin kuitenkin pyytää teiltä palvelusta. Jos regivaliokunnan kollegat haluavat esittää teille kirjallisia kysymyksiä, niin oletteko valmis vastaamaan niihin? Okei, okay, Komissaari vastaa tähän, voi myös palata valiokunnan vieraaksi. kohesiopolitiikan 2020 jälkeisestä kaudesta varmasti voitaisiin järjestää lisäkokouskin niin, että meillä olisi mahdollisuus kuulla myös teiltä lisävastauksia ja keskustella vielä tästä enemmänkin. Kiitoksia. Toivomme teille oikein tuloksekasta kokousta valkoisen kirjan tiimoilta ja olettaisin, että komission jäsenille osoitetut kysymykset toimitetaan meille. Thank you. No, it's okay. Through written. Yes, through written, yeah. Thank okay. you very much once again. Thank All you. the best. Thank you. Take care. Bye. Uh, now we continue with the next point of our agenda. Nyt jatkamme seuraavalla esityslistan kohdalla. Keskustelu Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston kanssa. Neuvosto perustettiin vuonna 1951. Kyse on kattojärjestöstä Euroopan tasolla. Siinä on mukana 41 jäsenvaltiosta 60 järjestöä, 150 000 paikallishallinnon toimijaa on järjestössä edustettuna. Järjestöllä on kaksintahoinen rooli. Se pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön silloin, kun ne, se koskettaa alueita ja paikallisyhteisöjä. Ja toiseksi tarjotaan myös keskustelufoorumi paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, kanssa käytävälle keskustelulle. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella CEMRn edustajan kanssa marraskuussa 2015. Tänään käymme näkemysten vaihtoa ja keskustelua tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta tulevasta työstä Semrin kanssa. Vieraana meillä on Karula Gunnarsson, Saalan kunnanjohtaja Ruotsista, ja hän on CEMRn edustaja kohesiopolitiikan osalta. Karula Gunnarsson saa puheenvuoron ja tämän jälkeen Avaamme keskustelun myös regivaliokunnan jäsenille ja lähdemme liikkeelle koordinaattoreista. Olkaa hyvä, edustaja Gunnarsson. Thank you. Kiitos oikein paljon Parahin puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin puheenjohtaja jo totesi, nimeni on Karola Gunnarsson. Minä olen Solan, ruotsalaisen kunnan kunnanjohtaja ja samoin olen Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston puhetorvi koesiopolitiikan alalla. Olen itse asiassa tätä tehtävää hoitanut jo monien vuosien ajan. Onpa mukava olla täällä tänään keskustelemassa kanssanne koesiopolitiikasta ja sen jatkosta, erityisesti sen tämänhetkisistä tuloksista kentällä ja todella sen tulevaisuudesta, joka on vielä kirjoittamaton lehti. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto on eurooppalainen paikallis- ja aluehallintojen kattojärjestö, jossa kuuluvat, johon kuuluvat äh, kaikkien äh, eri aluetasojen edustajat. Puhumme paikallistasosta, välitasosta ja aluetasosta. Euroopan kohesioon kohdistuu kovaa painetta, maahanmuutto, matala kasvu, Brexit, joka oikeastaan äh, olikin äänestys siitä, että jotkut alueet ovat jääneet hiukan muiden jalkoihin. Ja sitten populistipuolueiden nousu kaikkialla Euroopassa. Nämä kaikki kysymykset äh, asettavat antavat varjon EU-tulevaisuudelle ja kyseenalaistavatkin osittain lisäarvoa, jota EU tuo kansalaisilleen. Epävarmuuden aikoina sitoutuminen alueelliseen tasapainoon ja alueelliseen kohesiopolitiikkaan, joka kattaa kaikki Euroopan alueet, on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Ja viittasinkin siihen, mitä komission jäsen sanoi kohesiopolitiikan merkityksellisyydestä. Koesiopolitiikassahan kansalaiset kokevat Euroopan näin julkisviranomaiset, yritykset, yliopistot, kansalaisyhteiskunta ja äh, kuntien ja alueiden äh, yhteisöt voivat kehittyä yhdessä. Euroopan koheesiopolitiikka on väline, joka osoittaa kansalaisille, että Eurooppa välittää heistä ja että yhteisiä haasteita on hyvä hoitaa yhdessä koordinoidusti. Näistä perusperiaatteistahan olemme yhtä mieltä ja samalla koemme, että tällä hetkellä kohesiopolitiikka ei ehkä ole ihan huomisen haasteiden eh, tasalla. Kohesiopolitiikan on oltava väline, jonka kautta ihmiset elämässään omissa kunnissaan saavat apua ja tukea, jota tarvitsevat. Ja on varmistettava se, että tämä avainpolitiikan ala säilyy ja että se voi jatkossakin tehokkaita tuloksia, kohdistettuja tuloksia tarjota kansalaisille. Tavoitteenamme on tulevina kuukausina tuoda esiin alue- ja paikallisviranomaistason panoksen kohesiopolitiikan tulevaisuutta silmällä pitäen siis vuoden 2020 jälkeen. Viisi seikkaa voisin jo nostaa esiin Äh, ne ovat viesti heiltä, jotka EU-kohesion politiikkaa kentällä eturintamassa päivittäin ajavat, nimittäin äh, alue- ja äh, paikallishallinnot. Ensinnäkin katsomme, että Eurooppa tarvitsee uuden strategian vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, ja tuo uusi strategia voisi pohjautua niihin tavoitteisiin, joita joillain EU-politiikan aloilla on jo asetettu vuotta 2030 silmällä pitäen, sekä se voisi perustua kansainvälisiin sopimuksiin, joita EU on solminut viime aikoina kestävän kehityksen tavoitteet muun muassa sekä Pariisin ilmastosopimus. Ne voivat antaa strategista suuntaa kohesiopolitiikalle ja tukea EUn edistystä eri konteksteissa kansallisella ja EU-tasolla ja kansainvälisesti. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii solidaarisuutta. Toiseksi Tulevaisuuden kohesiopolitiikan tulisi olla sisällyttävä niin, että se kattaa kaikki alueet, niin enemmän paremmin kehittyneet kuin nekin, jotka vielä ovat kriittisessäkin tilanteessa, ne, joilla ei ole infrastruktuureita, jotka eivät ole niin innovaatiosuuntautuneita. Eh, sen on katettava nekin, joista nuoret lähtevät muualle onneaan etsimään ja sen on pohjauduttava alhaalta ylöspäin lähestymistapaan niin, että paikallisia alueen asiantuntijuus otetaan huomioon, otetaan huomioon ihmisten tarpeet ja e, otetaan huomioon alueiden erityispiirteet sekä tietenkin niiden taloudellinen tilanne. Näin voidaan luoda e, kiinnostavia yhteisiä alueita e, tulevaisuutta varten kaikki eh, olennaiset kumppanit on otettava huomioon. Kumppanuusperiaatetta ei kaikkialla vielä ole kunnolla sovellettu käytännössä ja erityisesti kumppanuussopimuksien suunnitteluvaiheessa ja operatiivisten ohjelmien mm, suunnitteluvaiheessa eh, tulisi toimia entistä paremmin. Näin olemme havainneet tarkastelussamme. Tehokas kohesio politiikka vaatii sitä, että eri tahot puhaltavat yhteen hiileen ja olemmekin vakuuttuneita siitä, että kohesiopolitiikan tulisi olla tiiviimpää ja sen tulisi olla paremmin paikallisviranomaisten saatavilla ja näin onkin vahvistettava näitä paikallisia yhteistyökumppanuuksia. Kun puhutaan ohjelmakaudesta, täytäntöönpanosta, arvioinnista ja myös politiikan monitorointivaiheesta, niin tulevaisuuden kohesiopolitiikan tulisi ottaa mukaan paikallistaso entistä paremmin paremmin kuin aiempina kausina. Muutenkin kuin hankkeita valittaessa, mutta myös kun sovitaan investointipainopisteistä. Tämän hetken äh, kun ajatellaan käytänne äh, säännöstä, tulisi äh, ottaa se mukaan asetukseen pikemmin kuin kuin jättää käytännössä säännöstä siitä irralleen. Kohesiopolitiikan tulisi myös uudelleen keskittyä liittyä integroituun alueelliseen kehitykseen ja hyväksi havaittuihin integroituihin alueellisiin lähestymistapoihin niin, että voidaan saada aikaan monien alojen yhteistyössä entistä tehokkaampaa yhteistyötä, johon siis todella myös paikallistaso ja paikalliset sidosryhmät voivat osallistua. Me tarvitsemme hyviä välineitä, jotta paikallistasollakin voidaan huolehtia siitä, että niin kuin prosessin aluksi tehtiin, lähdetään ruohonjuuritasolta ylöspäin, mutta nyt tällä hetkellä erityisesti tietyt mahdollisuudet eivät vielä ole täysin käytössä, paikallisia alueviranomaisten käytössä. Ja ehkä joskus hallinto viranomaiset, joka pelkäävätkin tiettyä vastuuta rahastojen varojen käytössä Eh, niin joka tapauksessa tällainen monen rahaston yhteenpeli voi olla joskus hankalaa ja joskus sen täytäntöönpanokin voi vaikuttaa vaikealta ja hankalalta, koska lähestymistavat ja säännöt eri rahastoissa ovat erilaisia. Ja näin ollen eh, EUn ehkä tulisikin eh, mieluummin näiden viiden rahaston kohdalla sopia yhteisistä hallintasäännöistä niin, että epävarmuudesta päästäisiin ja niin, että tämä hallinnointi ja raportointi ja niin edelleen hoidettaisiin kaikkialla yhtä lailla. Samoin prosesseja tulisi yksinkertaistaa, jotta paikallisviranomaisia näin rohkaistaisiin täysin hyödyntämään eurooppalaisia rahastoja paremmin kuin esimerkiksi nykykaudella. Politiikasta on tultava yksinkertaista ja sellaista, että se saa kaikki liikkeelle. Se ei saa olla liian monimutkaista hallinnollisesti eikä myöskään eh, valvonnan suhteen. Esimerkiksi komission vaikutusarvion mukaan kiertotalouden ansiosta 443 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin välttää ja 180 000 työpaikkaa voitaisiin suoraan luoda vuoteen 2030 mennessä alalla. Kaikki paikallisviranomaiset kannattavat tätä, miksi eivät kannattaisi, mutta ongelma on se, että eh, niiden on saatava pääsy tarpeellisiin voimavaroihin niin, että voivat eh, näin, et, niin, että, niin, että olemassa olevat voimavarat saataisiin todella käyttöön, mutta usein esteitä on kovasti eh, paikallistasonkin tiellä, kun se pyrkii näitä eh, rahastoja ja EU-määrärahoja hyödyntämään. Valvonnat ja tarkastukset eh, ja niiden erot eri jäsenvaltioissa ovat kuitenkin osoittaneet, että vankka kansallinen järjestelmä määritelmä on merkittävä myös tulevaisuudessa. Sitten tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa myös tällaista institutionaalista kapasiteettia, sen vahvistamista niin, että saataisiin näihin temaattisiin tavoitteisiin pääsemiseksi tarpeellinen tuki. Ei kansallisten viranomaisten tulisi olla vain hallinto viranomaisia, vaan myös edunsaajia. Tämä voisi hyödyttää erityisesti, kun puhutaan vaikkapa julkisista hankinnoista, valtion tukisäännöistä ja erilaisista tuista. Tässä nyt hiukan esimakua niistä pohdinnoista, joihin CEMR-jäseninen ovat nyt keskittyneet 28. maaliskuuta täällä Brysselissä järjestetään konferenssi, jossa asioihin syvennytään entisestään. Ja olette lämpimästi tervetulleet osallistumaan konferenssiimme jossa pohdimme tämän politiikan tulevaisuutta, politiikan, joka on yhtä keskeisen tärkeää Euroopalle kuin mitä se on aiemminkin ollut ja aina ollut. CEMR haluaa mielellään tehdä yhteistyötä EU-toimielinten kanssa niin, että saamme aikaan kunnollista kohesiopolitiikkaa myös vuoden 2020 jälkeen. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos myös kutsusta. Nyt kollegat, jos teillä on kysymyksiä, niin voitte esittää kysymyksiä tai kommentoida. Edustaja Krell. Ja, vielen Dank. Kiitos. En voi oikein puhua tänään. Puhun siksi aivan lyhyesti. Painotan sitä vaatimusta, että me tarvitsemme uuden strategian, mitä tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan tulee. Meidän täytyy seuraavien kuukausien aikana käsitellä tätä kysymystä erittäin intensiivisesti. Ilmastonmuutoksen ja työttömyyden ja köyhyyden vastaisen taistelun lisäksi me tarvitsemme prioriteetti, joka käsittelee digitaaliagendaa. Se on mielestäni jäänyt taka-alalle kohesiopolitiikassa. Mutta se on kuitenkin tulevaisuuden prioriteetti, jota täytyy kehittää Euroopan unionissa. Minä olen samaa mieltä, että kumppanuusperiaatteen ei pitäisi olla ainoastaan paperilla, vaan se pitäisi myös toteuttaa. Ja meidän täytyy ehtiä ehkä löytää uusia käytännön toteutusmuotoja ja siitä täytyisi myös tulla sitova, vaikka se ehkä tuo lisätyötä, mitä itse hankkeisiin tulee. Mutta minulla olisi kuitenkin yksi konkreettinen kysymys. Viime viikkojen ja kuukausien aikana me puhumme kommunikaatiosta, avoimuudesta. Miten te näette tämän pormestarina? Miten, tietävätkö kaupunkin asukkaat, mitä eh, Euroopan rakennerahastorahoilla kaupungissa tehdään? Ja uskon, että tilanne voisi olla parempi. Miten voisitte kuvitella, että viestintää voisi parantaa? ja mitä me lainsäätäjänä voisimme tehdä tukeaksemme tätä? Mitä ehdotuksia teillä olisi tällä alalla? koska me annamme miljardeja ja kukaan ei tiedä siitä mitään. Minä muistan yhden haastattelun. Walesilaista haastatellaan. Ja siinä on kyltti, jos sanotaan yli 200 miljoonaa Euroopan unionista on saatu rahaa ja sitten kysytään, mitä Euroopan unioni on saanut aikaiseksi. Hän seisoo siis tämän kyltin edessä ja sitten hän sanoo, että ei mitään hajua. Ja tämä kyllä kosketti minua, mutta se on todennäköisesti aika lähellä totuutta. Ja haluaisin nyt kuulla teiltä jotain, mitä käytännön tasolla voitaisiin tehdä. Thank you, thank you very much, miss. Kiitos, edustaja Vana. Vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, arvoisa kaupunginjohtaja Gunnarsson puheenvuorostanne. Kuuntelin teitä oikein suurella mielenkiinnolla. Olen lukenut myös tämän asiakirjan EUn kohesiopolitiikan tulevaisuudesta CEMRltä. Ja olisin kysynyt vähän vastaavaa kuin tässä kollega Kreelkin, eli tuo kumppanuusperiaate, joka on meille erittäin tärkeä ja kun te halusitte lisää sitovuutta kumppanuusperiaatteelle, niin olen täysin samalla linjalla kanssanne, mutta kysyisin teiltä, että Voisitteko kertoa kokemuksistanne hiukan myönteisiä ja kielteisiä esimerkkejä kumppanuusperiaatteen soveltamisesta. Ja sitten toinen asia, joka ei nyt liity kohesiopolitiikan tulevaisuuteen, mm, vaan pikemminkin osavaltioiden, alueiden ja myös paikallistason pelivaran ylipäätään. Mitä mieltä olette vapaakauppasopimuksista, erityisesti tässä viittaan nyt TISA-sopimukseen, eli siis palvelusopimukseen, jolla tulee varmasti olemaan valtavaa vaikutusta myös kuntatason pelivaraan, erityisesti julkisten hankintojen suhteen uudelleen kunnallistaminen esimerkiksi on täysin kielletty ja niin edelleen. Eli juuri tosiaan, että, että oikeus säätää sääntelyoikeus tulee myös tästä, mm, tästä kärsimään niin sanotusti. Haluaisin kuulla tästä teidän kantana Kiitos. Other questions? Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Sallin, että minäkin esitän teille kysymyksen. Ensin haluan kiittää teitä. Meidän tavoitteemme Regi-valiokunnassa on nimenomaan kuunnella alue- ja paikallisviranomaisten ääntä. Kiitos kuppanuudesta ja osallistumisesta kokouksiimme, koska on hyvin tärkeää, että me kuulemme teidän välittämienne tietoja niin, että te olette mukana käymissämme keskusteluissa. Kumppanuusperiaatteen takia ja jotta kohesiopolitiikka saisi näkyvyyttä kaikkien näiden kysymysten ja ongelmien takia, joista me täällä keskustelemme, tämä on niin tärkeää. Haluaisin pyytää teitä kertomaan näkemyksestänne seuraavan asian. Aivan niin kuin kollega mainitsi, kohesiopolitiikan tulevaisuuden yhteydessä, näettekö te jonkinlaisen sujuvan siirtymän kehityksen vai onko näkyvissä jonkinlainen vallankumous, joka muuttaisi pelin säännöt? Me tarvitsemme vakautta ja sellaisia näkymiä, joiden kautta voimme nähdä tuloksia myös pitkällä aikavälillä. Tämä olisi minun kysymykseni. Eli minkälaisena keskustelu näyttäytyy teidän jäsentenne keskuudessa? Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Well, let... Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan paikallistasolta. Kysymys liittyy siihen, onnistummeko me saamaan kansalaiset mukaan osallisiksi? Ovatko he tietoisia eri hankkeista, joita toteutetaan esimerkiksi omassa kunnassani tai äh, muissa kunnissa? Ensin toteaisin, että luonnollisesti minä ja kollegani voisimme olla paljonkin parempia. Mutta samanaikaisesti toteaisin, että ensinnäkin tarvitaan kapasiteetin rakentamista. Silloin kun kyse on kapasiteetin rakentamisesta, niin täytyy ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta, ei pelkästään hallintoviranomaisia kansallisella tasolla. Jos ihmiset saavat enemmän tietoa, niin he haluavat olla myös työssä enemmän mukana. Kun me käymme keskustelua paikallisella tasolla tulevista hankkeista, niin yritämme nimenomaan osallistaa ihmisiä. Yritämme ottaa heidät mukaan tähän keskusteluun, vaikkakaan me emme edes tiedä, ovatko nämä henkilöt mukana hankkeissa, vaikka eivät, mutta yritämme saada kansalaiset, kansalaisyhteiskunnan mukaan niin, että keskustelua todella käytäisiin ja nämä henkilöt, kansalaiset olisivat mukana tässä keskustelussa. Jos minä istun omassa kunnassani kaupungintalolla ja päätän, että tämä nyt on minun kuntani hanke ja sen prioriteetit, eihän se näin onnistu. Me voimme onnistua niin, että otamme ihmiset mukaan hyvin laajalla rintamalla aivan alusta saakka. Ja sitten hyvin yksinkertainen asia, kenties voitte sille jopa naurahtaakin. Kaikista tärkeintä on levittää tietoa EUsta ja EUn hyödyistä. Tämä pieni lippu, sininen lippu, jossa on keltaiset tähdet, niin se on se kaikista tärkein asia. Aina silloin, kun kyseessä on EUn rahoittama hanke, silloin kun EU toimii, niin tulisi käyttää tätä lippua. Joillekin ihmisille lippu on ainoa yhteys joka heillä, heidän elämässään on EUn kanssa. Ei pitäisi enää keskustella siitä, mikä on oikea mansikan koko. Pitäisi pikemminkin keskustella siitä, mitä voisimme tehdä, jotta antaisimme oman panoksemme EUn työhön ja mitä EU voisi tehdä meidän hyväksemme. Tässä yhteydessä täytyy aina todeta, että kaikki tämä on osa Euroopan unionia. Esimerkiksi kaupungintalolla niin me aina liputamme Ruotsin lipun rinnalla ja oman kuntamme lipun rinnalla Euroopan unionin lippua. Tämä täytyy aina nostaa esille kansalaisten kanssa asioidessa. Ihmiset täytyy hyvin varhaisessa vaiheessa ottaa mukaan tähän työhön. Kapasiteettia täytyy rakentaa niin, että ihmiset voivat olla mukana tässä prosessissa. Näkyvyys esimerkiksi EU-lipun käytön kautta tai muilla tavoin osoittaa, että kyse on Euroopan unionin toiminnasta. No, kun puhutaan tulevaisuudesta, pitäisikö painottaa vakautta vai pakko vallankumousta. Eli asiat tupaavat kestämään kovin kauan ja silloin tulee sellainen tunne, että kenties vallankumous olisi paikallaan. Mutta paikallistasolla kyllä äh, tärkeimpänä on vakaus. Haluaisin kuitenkin vakautta, joka pitää sisällään myös muutoksia. Me tarvitsemme jonkin perustan, jonkun perustan, jonka voidaan rakentaa ja edetä. On vaadittu paljon aikaa, jotta olemme saaneet tietoa esimerkiksi rakennerahastoista. Oppimisprosessi on vieläkin kesken. Emme vieläkään hallitse täysin tilanne, että Jos kaikissa rahastoissa olisi samat säännöt, niin sitten tilanne olisi hyvinkin selkeä. Vakaus, vallitsisi, mutta kuitenkin päästäisiin eteenpäin ja olisi paremmat mahdollisuudet ihmisille osallistua tähän työhön. Julkiset hankinnat. No, niiden käsittelemiseksi tarvittaisiin aivan oma kokouksensa. Paikallistasolla julkiset hankinnat aiheena on valtava aihe. Aina pyrimme määrittelemään, miten käsittelemme tätä kysymystä, miten julkiset hankinnat hoidettaisiin asianmukaisesti ja samanaikaisesti haluamme myös kunnan näkökulmasta päästä tavoitteisiimme. Paikallispolitiikkona minulla on omat tavoitteeni, eli näihin me haluaisimme pyrkiä. Ja sitten kun kyse on julkisista hankinnoista, niin sehän on yksi välineemme, jolla tavoitteisiin paikallisella tasolla päästään. That was some of the questions. Thank you. Tässä taisivat olla kysymykset. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Meille tämä oli hyvin hyödyllistä ja mielenkiintoista kuulla alueaikallisviranomaisten viestiä. Kiitos, te olette myös jatkokeskusteluihin tervetulleita. Vielä kerran kiitokset. Nyt me jatkamme kokoustamme seuraavalla esityslistan kohdalla. Valmistelija Krell on valmistanut meille lausuntoluonnoksen Aiheena unionin yleiseen talousarvion sovellettavat varainhoitosäännöt. Kyseessä on niin sanottu omnibus-ehdotus. Regivaliokunta laatii aiheesta lausunnon. Käsittelemme siinä joitakin ehdotuksen artikloja, joissa meillä on yksinomainen toimivaltuus. Edustaja Krell voi nyt esitellä lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Yritän puhua ihan lyhyesti, koska komission ehdotus, sen pääsuuntahan on äh, varainhoitosääntöjen, varainhoitoasetuksen yksinkertaistaminen ja samalla sitten kohesiopolitiikan yksinkertaistaminen. Minä tuen tätä pyrkimystä aivan täysin ja siksipä tällä alalla ehdotankin aika harvoja muutoksia, aika harvoja tarkistuksia yksinkertaistamispyrkimyksiin. Yksi ongelma Nimittäin tämä yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto, sen äh, sitovuus komission ehdotuksen mukaan, mielestäni tässä tulisi jättää kyllä lisää tai enemmän joustavuutta jäsenvaltioille ja niiden alueille, koska voi hyvinkin olla, että kolmen vuoden jälkeen, kolme vuotta sen jälkeen, kun on uudet säännöt otettu ovat tulleet voimaan, kaikki ovat tottuneet äh, tekemään laskut äh, määräysten mukaisesti. Ja jos tätä nyt jälleen lähdettäisiin muuttamaan, se mielestäni olisi turhaa. Monet ehkä kysyvät, että eikö sitä voitaisiin pikemminkin hoitaa tukikauden päätteeksi. Monet tahot edustajat ovat ottaneet minun yhteyttä ja minä jättäisin kyllä alueiden oman harkinnan varaan käyttää tätä jo tässä vaiheessa taikka lykätä käyttöön ottoa. Koska jos äh, siitä tulee turhan äh, monimutkaista, eikä näin ollen yksinkertaistaminen toteutuisikaan, niin kyllä mielestäni täytyisi äh, olla mahdollisuus jättää tämä vapaaehtoiseksi. Muutos, jota ehdotan asiakirjassani ja muutokset Eh, joissa puutun eh, ylipäätään kohesiopolitiikan sisältöön. Eh, yksi komissioehdotus saa ehdottoman tueni, tukeni, nimittäin tämä uusi painopistealue maahanmuutto ja pakolaiset, että tällä alalla annettaisiin tukea myös kohesiorahastosta, erityisesti pakolaisten integroimiseksi, kotouttamiseksi jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä olisi järkevää. Kyllä, tukikauden loppuvaiheessakin täytyy voida uusiin haasteisiin vastata joustavalla tavalla. Ja tämä mielestäni voitaisiin tehdä hyvin yksinkertaisesti niin, ettei siitä myöskään syntyisi eh, liian suurta vaivaa jäsenvaltioiden niiden alueelle. Sitten ehdotan eh, muutosta niin kutsutun pienimuotoisen infrastruktuurin alalla. Erityisesti kyse on kulttuurimuistomerkeistä. Tässähän komissio ehdottaa, että voidaan vapauttaa täysin tämän, tähän alan käytettävät varat ja minä ehdot ehdottaisin, muistaen sen tosiasian, että viime lainsäädäntökaudella me taistelimme sen puolesta, että tätä rahoitusta rajoitettaisiin, koska kulttuurimuistomerkit toki ovat tärkeä asia Euroopan unionille, eivät kuitenkaan kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Ja siksi halusimme rajoittaa tämän tiettyyn summaan. Nyt alueilta on tullut pyyntö lisää joustavuuden puolesta ja siksipä ehdotankin, että määritelmää siitä, mikä on pienimuotoinen infrastruktuuri, että määritelmää muutetaan. Ehdottaisin, että hankkeet 10 miljoonan euron saakka olisivat mukana ja sitten maailman kulttuuriperintökohteet jopa 20 miljoonaa euroon saakka ja sitten poikkeuksellisissa hyvin perusteluissa tapauksissa summa voisi olla suurempikin. Näin jäsenvaltiot saisivat joustavuutta ja tehtäisiin samalla selväksi, että kyse ei ole sellaisesta rahoituslähteestä, joka olisi täysin pohjaton näitä hankkeita varten puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, niin tämä on tärkeää myös tulevaisuudelle, koska meidän tulee aina muistaa, että tulevaisuuteen haluamme investoida, haluamme investoida ihmisiin. Ja nyt ehkä joka kärjistää voisin sanoa, että haluamme investoida pikemminkin ihmisiin kuin vanhoihin kivikasoihin. Ja näin ollen mm, olen ehdottanut tätä muutosta evästykseksi komissiolle. Tämäkin liittyy tietenkin tuohon tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan. Ehkäpä kaikkein eh, jyrkin ehdotus, jonka teille teen, on se, että Junckerin investointiohjelmaa linkitetään Euroopan kohesiopolitiikkaan. Tehän tiedätte, että tällainen mahdollisuus on jo olemassa, yhdistää nämä molemmat välineet siis, ja tästä on, tästä on esimerkkejäkin. Mutta komissiohan ehdottaa välinettä, joka menee huomattavasti pidemmälle, ja minun mielestäni me tarvitsisimme kyllä Tässä on kyllä vielä pohdinnan paikka. ja vapaaehtoiselta pohjalta kyllä, mutta se, että ilman, että ilman olisi mitään ylärajaa sille, kuinka paljon rahaa kohesiopolitiikasta voi siirtää EUn investointisuunnitelmaan Junckerin kohesio, investointipolitiikkaan, joka on täysin eri tavoin määritelty kuin kohesiopolitiikka, jolla ei ole mitään tekemistä kohesiopolitiikan kanssa. Ja sitten jaetun hallinnon kautta palautetaan raha sitten ähm, jälleen kohesiopolitiikasta äh, ja toista kautta komissiolle takaisin. Kukaan ei tiedä mitenkään, äh, tai tuleeko Romania tai Bulgaria tai Puola antamaan rahat sitten äh, hankkeen jatkoa varten ja palaavatko rahat todellakin niille alueille, joiden kohesiopolitiikkapotista rahat on alun perin otettu. Tämä muistuttaa minun aika kuumastakin keskustelusta, jota kävimme viime lainsäädäntökaudella, kun kohesiorahastosta haluttiin siirtää 10 miljoon, miljardia euroa eh, verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, joka oli hyvä hanke, mutta jossa tietenkin jäsenvaltiot sitten kysyivät, että no saammeko me sitten nämä, eh, palautetaanko meille nämä hankkeet sitten vielä tässä meni paljon aikaa ja käytiin monia keskusteluja komission kanssa ja parlamentissa ja neuvoston kanssa, eh, että löydettiin kompromissi, joka oli sen suuntainen, että luonnollisesti alueellisen oikeuden on säilyttävä alueellinen oikeus ei kuitenkaan ole millään tavalla näkyvillä nyt Junckerin investointisuunnitelmassa ja tästä tulee mielestäni kyllä keskustella aivan välttämättä jos äh, esiriä ja kohesiopolitiikkaa ollaan jotenkin linkittämässä tai yhdistämässä toisiinsa. Ja tässä kun kerran otsikossa lukee yksinkertaistaminen eikä äh, regi valiokunta mitenkään vastusta kohesiopolitiikan yksinkertaistamista tai menettelyyksinkertaistamista, yksinkertaistamista, niin siksi viittaisin siihen, että että ähm, poistettaisiin äh, tästä ehdotuksesta äh, ESIRin ja kohesiopolitiikan välinen yhteys äh, ja puhuttaisiin asiasta samasta ehdotuksesta toisessa yhteydessä, sitten asetuksen yhteydessä, niin että meillä olisi aikaa rauhassa pohtia sitä, miten järkevällä tavalla kohesiopolitiikka ja Junckerin investointisuunnitelma voitaisiin yhdistää toisiinsa tavalla, joka mahdollistaa sen, että molempia välineitä voidaan käyttää alueiden tukemiseen. Komission tekemä ehdotus ei mielestäni ole kyllin tasapainoinen vielä ja siitäpä syystä olen tarttunut aika tai tehnyt aika rohkean vedon ja ehdotan todella, että tämä kohta tai tämä poistettaisiin tekstistä ja siihen palattaisiin toisessa yhteydessä. Oikeusperustahan ö, uutta investointisuunnitelmaa varten ei suinkaan ole vielä valmis, joten saapa nyt ylipäätään nähdä, miten, minkälaisen päätöksen Euroopan parlamentti tekee investointisuunnitelman jatkosta. E, ja vaikea mielestäni on keskustella kahden välineen yhdistämisestä, jos ei tulevaisuudessa ole minkäänlaista tietoa siitä, miten tämän on tarkoitus toimia. Näin ollen toivoisin, että saisin tukenne ajatukselleni, ehdotukselleni ja että rauhassa voisimme komission kanssa asiasta puhua. Kuitenkin omnibusmenettelyn puitteiden ulkopuolella. Tässäpä kyllä varmaan olen naisilta osiltaan se, mitä halusin. Ei kun yksi asia vielä muuten. Komissio tässä yksinkertaistamisen menettelyssä käyttää tällaista käsitettä kuin sijoittajien eriytetty kohtelu, mutta minulle ei kyllä tässä avaudu se, että ketä täällä komissio tarkoittaa. Ja olin pyytänyt, että komissio minulle määritelmän toimittaisi ennen kuin täällä valiokunnassa keskustellaan ehdotuksesta, niin komissiolta ei kuitenkaan ole määritelmää tullut tiedokseni, joten toivon, että se saadaan kuitenkin komissiolta tämä tieto vielä ennen kuin määräaika jättämiselle päättyy, koska muuten minun työni on hiukan hankalaa, kun en voi luottaa siihen, että asia on niin kuin käsitän sen olevan ja arvioidaan sitten siltä pohjalta. Joten pyydän nyt tässäkin vielä komissiolta kiireellisesti toimittamaan minulle tämän määritelmän. mukava muuten tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on tälle viikolle jo varjoesittelijöiden kanssa kokouskin suunnitteilla. Ja pyytäisin nyt vielä ponnekkaasti teiltä, että tarkistuksissa, joita tulette tekemään, ottaisitte huomioon sen, että me halua tätä yleisasetusta laajentaa uusiin määritelmiin, vaan haluamme todella keskittyä niihin asioihin, jotka komissio on ehdotuksessaan esiin nostanut. Ja nyt uskon, että tämä yhteistyö tulee sujumaan oikein mainiosti ja mielelläni kuulisin nyt huomioitanne. Kiitos paljon. Thank you very much. I... Uh, Kiitos. Alkuun en vielä maininnut, että meillä on tarkistuksien suhteen kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin jäsenet voivat ehdottaa regivaliokunnalle muutoksia suoraan varainhoitoasetukseen ja toisaalta sitten niihin artikloihin, jotka liittyvät suoraan meidän toimivaltuuksiimme. Eli tämän, näitä kahden tyyppisiä tarkistuksia voidaan ehdottaa muutettavaksi. Ja sitten on myös muilla valiokunnilla yksinomainen toimivaltuus, työllisyys, agri, TRAN ja Itävaliokunnat valiokunnat ovat tällaisia. Meidän jäsenemme voivat jättää omat muutostarkistuksensa näille valiokunnille suoraan. Ne ottavat sitten huomioon nämä tarkistukset menettelyjen mukaisesti omiin, omiin lausuntoihinsa. Tarkistusten määrä aika regi valiokunnassa on kello 15. 7. päivä maaliskuuta, eli tiistaina. Tähän on vielä viikko Näitä lisätietojen jälkeen voin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. Vannistero, olkaa hyvä. First, first let me congratulate you, President. Ensin haluaisin onnitella teitä, puheenjohtaja, tämän iltapäivän hyvästä johtamisesta, koska ajattelin, että ehkä viideltä pääsisimme aloittelemaan tätä. Ja nyt olemme aikataulusta edellä. Ja nyt en kuullut Rova Kreelin puheenvuoro. No, mutta puhun nyt lyhyesti. Niin kuin kuulimme aikaisemmin keskustelussa komissaarin kanssa, niin pohditaan sitä, mm, miten e- ESIR ja eri rahastot otetaan huomioon. Nämä ovat kaksi aivan eri välinettä. Ja niin kuin komissaari sanoi, niin ei ole mitään maantieteellisiä kriteereitä tähän liittyen. Mutta jos käsittelemme esiriä, niin kyllä pitäisi olla maantieteellisiä kriteerejä. Ei ole aluetta, joka laittaisi 10 prosenttia määrärahoistaan tällaisen yhdistelmän. Se voidaan laittaa johonkin rahoitusvälineeseen, joka ottaa rahat esiristä ja sitten myös aluekehitysrahastosta. Pitäisi olla varme, että hankkeet päätyvät omalle alueelle, muutenhan tätä ei tehdä. Eli voidaan saada aluekehitysrahastosta määrärahoja hankkeisiin, josta ei tiedetä, mihin ne menevät. Aluekehitysrahasto on horisontaalisesti koordinoitu, niin kuin komissaari sanoi, eli puhutaan ihmisistä, ihmiskapasiteetista, yrityksistä, infrastruktuurista. Tätä täytyy valmistella järjestelmällisesti ja niin edelleen. Minä haluan tietää enemmän, niin kuin Rova Krelkin haluaa tietää enemmän. Kysymys kuuluu, kuinka pitkälle me voimme mennä niin, että nämä pidetään kiinni näistä eri rahastoista, mutta ei kuitenkaan sanota ei yksityiselle pääomalle tässä yhteydessä. Tai tässä laitetaan rahoja eläkerahastoista tai riskirahastoista, tai mistä rahat nyt sitten tulevatkin. Ehkä me voimme tehdä tarkistuksia, jotka ottavat nämä maantieteelliset näkemykset huomioon. Muistan, kun teimme lausunnon. Esirista olin silloin esittelijä ja katsotaan, miten tilanne toimii ja katsotaan, pitääkö asetus muuttaa. Se oli minun lähestymistapani silloin esittelijänä. Niin, niin, katsotaan ovatko nämä rusinoita pullossa, että laitetaan tänne yksi rusina ja toinen sinne ja kolmas tuonne. Mutta ehkä on järkevää huomenna, kun meillä on kokous, niin sanotaan, että 10-15 prosenttia näistä varoista voidaan ottaa mukaan, koska asetuksen mukaan se on mahdollista. Ehkä olisi mielenkiintoista löytää ratkaisu, eli ei odoteta keskustelua seuraavalla ohjelmakaudella. Koska ESIR jatkuu, sitä tullaan laajentamaan, kehittämään. Eli tässä pitäisi ehkä hypätä kyytiin, se saattaisi olla paras neuvo, eikä odottaa, että juna meni jo. Tämä on todellakin ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa asetusta. Minä olin erittäin tyytyväinen tänään iltapäivällä, koska komissaari sanoi, että hän haluaa toimintaohjelman ja hän lupasi sen. Ja katsoin, että voimmeko tehdä joitakin pieniä sopeutuksia. Nyt, jos hanke saatetaan päätökseen. Niin kuin komissaari sanoi, että sieltä puuttuu nämä Euroopan tähtöiset. Mutta tämä ei ole viestintää, vaan siinä sanotaan ainoastaan, että siinä on käytetty rahastomäärärahoja. Minä tarkoitan sitä, että rakennerahastot antavat tulokset neljän viiden vuoden kuluttua. Silloin pitäisi kuulla niitä, jotka ovat hyötyneet meidän investoinnistanne ei ainoastaan hankkeiden päätettyä, vaan myöhemmin. Ja viestinnän täytyisi myös tapahtua myöhemmin. Ja minä olen tässä jo katsonut tarkistusmahdollisuuksia. Täällä on mainittu että jos me yhdistämme näitä asioita, niin tämä täytyisi ottaa huomioon. Eli siis meidän täytyisi tehdä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Thank you very much. The next shadow... Kiitos. Seuraava varjoesittelijä, edustaja Tomasic. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Tuen edustaja Krelin tekemää ehdotusta, kun kyse on tasapainosta – silloin, kun halutaan päästä tasapainoon, eikä haluta myöskään rangaista niitä, jotka ovat valmiita aikaisemmin kuin muut. Meidän on ymmärrettävä se, että jäsenvaltiossa on erilaisia valmiuksia. Täytyy myös muistaa, että yksinkertaistaminen yhdessä maassa ei välttämättä tarkoita sitä, että toisessakin jäsenvaltioissa yksinkertaistumista tapahtuisi. Eli täytyy päästä tasapainoisempaan näkemykseen siitä, mitä voimme omalla alueellamme toteuttaa. Edustaja Krell totesi, että regivaliokunta ei ole vielä sopinut siitä, miten yksinkertaistaminen tapahtuisi ja mikä olisi asianmukainen toimintatapa Me emme tietenkään halua tarpeettomasti monimutkaistaa tätä menettelyä, emmekä halua lisätaakkaa jäsenvaltioille. Me haluamme joustavuutta ja sen takia ehdotuksessa on määräyksiä katon lisäämisestä ja siitä, että huomioidaan myös pienemmät infrastruktuuri. Minä vastustan 1, 8 ja 9 tarkistuksia. Minusta tällaiset kattoarvot eivät helpota, eivät yksinkertaista tilannetta, vaan pikemminkin vaikeuttavat monien jäsenvaltioiden tilannetta. Eli kyllä yksinkertaistamista ja joustoa on jo otettu mukaan. Tämä ehdotus helpottaa investointia esimerkiksi kulttuuriinfrastruktuuriin, eikä vaaranneta kuitenkaan koko olemassa olevaa rakennetta EU-ssa. Meillähän on muitakin sääntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointeihin. Matkailualalla kysymys kuuluukin, elävätkö, saavatko ihmiset elantonsa matkailusta? Pitäisi perehtyä nimenomaan niihin alueihin, alueisiin, joissa matkailu on tärkeä elinkeino. Tällä hetkellä ihmiset eivät koskaan voi olla täysin riippumattomia ympäristövaikutuksesta. Matkailulla on aina vaikutuksia, mutta matkailun tulisi säilyttää kuitenkin luonnonympäristö myös tuleville sukupolville. Komission tulisi tehdä sellainen ehdotus, joka näkisi yhteyden rahastojen, investointirahastojen ja toisaalta esirin välillä. Haluaisin kuulla, miten nämä rahastot voivat elää rinta rinnan ja minkälaista synergiaa on saatavissa aikaiseksi. Some thoughts on... Muutamia epäilyksen aiheita siis. Haluan alkuun kuitenkin kiittää edustaja Krelia. Paine on ollut hyvin kova ajoituksen äh, osalta, koska me haluamme saada aikaiseksi tuloksia tässä valiokunnassa. Ja nyt me haluamme myös hyvän lausunnon, joka olisi hyvänä perustana keskusteluille. Toivottavasti voimme yhdessä löytää tällaisia ratkaisuja yhdessä esittelijän kanssa. Periaatteessa ehdotus on tervetullut, koska Siinä komission, parlamentin, jäsenvaltioiden ja kaiken sidosryhmien ponnistelu myönnetään, kun haluamme yksinkertaistamista rakenne- ja investointirahastoissa ja minkälaisia yhteyksiä tällä on esiriin ja muihin investointivälineisiin. Haluamme myös vähentää hallintotaakkaa edunsaajien näkökulmasta kokonaisuutena. On selvää, että Muutokset ovat pitkälti tulosta korkean tason yksinkertaistamistyöryhmän työstä. Tämänhän komissio perusti omassa tehtävässäni varjoesittelijänä haluaisin esittää tarkistuksia, jotka pyrkivät vähentämään hallintotaakkaa silloin, kun kyse on rakenne- ja investointirahastojen käytöstä. Tukisin ehdotusta, jonka esittelijä on tehnyt liittyen pieniin infrastruktuureihin niin, että aluekehitysrahastossa olisi tämä viittaus näihin hankkeisiin ja säilytettäisiin katto. Meillä on myös uusia haasteita. Näin ollen katson, että tarvitsemme lisää joustavuutta uudelleen ohjelmoinnin suhteen. Eli pidän teidän näkemystänne uudelleen ohjelmoinnista tervetulleena. Ehdotan myös muutosta omnibus aiheeseen silloin, kun kyse on säännöistä ja siitä, miten esirahastoja ja muita rahastoja voidaan yhdistää. Pyrimme täydentävyyteen ja haluamme yksinkertaistaa investointeja ja saada mukaan myös yksityistä rahoitusta. Edustaja Van Nisteroi totesi, että varmasti keskusteluissa löydämme ratkaisun näihin kysymyksiin. Uusia investointitarpeita syntyy. Me emme voi pysäyttää kehitystä, joka on käynnissä myös yksityisten investointien suhteen. Eli on löydettävä sellaiset keinot, jotka mahdollistavat näiden välineiden täydentävyyden. Täytäntöönpano täytyy myös hoitaa viivästyksittä. Kyse on siitä, että jos te jäämme odottelemaan uusia lainsäädäntöehdotuksia, niin sitten kenties haskaamme taas vuoden tai pari näihin keskusteluihin. Eli sitten täydentävyys menee hukkaan. Tässä minun kommenttini ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Vanalle. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kollega Kreil, minäkin haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta. Monissa kohdin olen samaa mieltä tämän lausunnon kanssa. Me olemme tässä varmasti samalla linjalla. Tämä on hyvä keskustelupohja ennen kaikkea, mitä artiklan 30a poistamiseen tulee CPRssä. Eli nämä rajattavat määrärahasiirrot rakennerahastoista, kohesiopolitiikasta muihin äh, rahoitusvälineisiin, esimerkiksi esiriin. Minä olen varmasti eh, kertonut, miksi me ja eh, hylkäämme tämän. Se uhkaa kohesiopolitiikkaa ja mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta ottaa selkeästi kantaa tässä kysymyksessä. Me tulemme pyytämään CPRS myös toista poistoa. Se koskee artiklaa 39a. Nämä koskevat eh, ESIR-sääntöjä, niin siis olen sanonut tämän jo aikaisemminkin. Haluaisin toistaa tässä nyt lyhyesti mielestäni. ESIRillä ei ole strategista suuntaa ja siksi mielestämme sen ei pitäisi olla standardina, kun puhutaan kohesiopolitiikasta. Tämä koskee myös artikla 39a ja siinä mainittuja velvoitteita. Sitten sitten varainhoitoasetus, siihen me teemme tarkistuksen. Tämä on artikla 62. Äh, shared management, kohta 9. Tässä puhutaan Esiristä ja sen määrärahakäytöstä. Esirin ja eri rahastojen yhdist- suunnitelma on sellainen, johon me suhtaudumme kriittisesti, koska tästä täytyy ottaa kohdallisuuspolitiikan standardit huomioon. Ja vihreinähän me suhtaudumme hyvin kriittisesti näihin rahoitusvälineisiin. Ja olemme ottaneet tämän esille myös eri tarkistuksissa. Sitten, niin, kyllä tällä on jotain myönteistäkin Tämä koskee maahanmuuttoa ja pakolaisia, uusia mahdollisuuksia aluekehitysrahastossa ja CPRssä. Ja meinä odotan hyvää rakentavaa yhteistyötä ennen kaikkea huomenna kokouksessa. Miss D'Amato, the next shadow. Edustaja D'Amato, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Menen heti suoraan asian omnibus-ehdotukseen komissiolta myös Italiassa puhutaan sitä, että yhteen tekstiin kootaan vähän kaikenlaisia asioita. Eli täytyy sitten arvioida ehdotuksen kaikkia ulottuvuuksia. Kyse on esimerkiksi TEN-verkoista, kasveista ja liikenneinfrastruktuureista, kaikesta siitä, mikä kuuluu meidän toimivaltuuksemme. tarkistuksella varmasti pyrimme ohjaamaan, mihin suuntaan tätä Grelin ehdotusta nyt viedään. Haluaisimme nopeamman käsittelyn niin, että katsottaisiin, miten solidarisuusrahastossa on toimittu. Nopeampi apu voi olla tärkeää, kun esimerkiksi kyse on luonnonkatastrofeista kärsimään joutuneista kansalaisista. Eli kansallinen rahoitus ja Euroopan tason rahoitus voitaisiin tässä yhdistää. Sitten kun pyrimme lisäämään sosiaalista osallisuutta ja taistelemme syrjäytymistä vartaan sekä sosiaalistaloudellista integraatiota pyrimme parantamaan maahanmuuttajien keskuudessa, niin ei voi olla niin, että vain yksi yksittäinen jäsenvaltio, yksittäinen alue kärsii maahanmuutosta, vaan kyse on kokonaisuudesta kohesiopolitiikassa koko unioni tulisi kantaa vastuu tehokkaasti tästä äh, taakasta niin, että kaikki jäsenvaltiot olisivat tässä mukana. Olen eh, eri mieltä 255 äh, kohdasta, jossa äh, huomioitaisiin epäsuorat välilliset kustannukset ja tämä järjestely ei meitä juurikaan miellytä. Kyse on esirahasto ja toisaalta eri rahaston yhdistämisestä, rahoitusvälineistä. Ja kyse on niin sanotusta synergiasta, jota tässä saataisiin aikaiseksi. Rahaa viedään pois kohesiorahastosta, kohesiovaroista. Vuosikausia olemme pyrkineet kohesiota kehittämään ja nyt sitten nämä varat ikään kuin hukataan jonnekin esirahaston epäselviin sääntöihin. Tässä halutaan yhdistää näitä varoja ja periaatteessa kyse on heikentämisestä, joka massiivisella tavalla heikentää kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Thank you very much. Are there... Kiitos. Onko vielä muita kommentteja? Ei näyttäisi olevan. Näin komissio saa seuraavaksi puheenvuoron. Kuka komissiosta käyttäisi puheenvuoron? Please. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset edustaja Kreel ja esittelijät. Aivan ensin haluan äh, kiittää tekemästänne työstä. Äh, aikataulu on todella tiukka ja arvostamme kovasti ponnistelujanne, koska niin kuin tiedätte, meidän kaikkien yhteinen tavoite on saada omnibus hyväksyttyä mahdollisimman pian. Kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä työhön ja tähän luonnokseen. Valittelemme kuitenkin kovasti ehdotusta siitä, että kaikki nämä yhteydet strategisen investointirahaston ja muiden rahastojen, kuten kohesiorahaston välillä – jätettäisiin pois. Me haluamme juuri yhdistää nämä kaksi rahastoa, jotta päästään yhteiseen tavoitteeseen, jotta saadaan investointeja Euroopan talouden uudelleen käynnistämiseksi yskähtelyn jälkeen niin, että saadaan luotua kasvua ja työpaikkoja. Haluaisin vielä korostaa, että meidän kannaltamme kyse on tilanteesta, jossa molemmat rahastot hyötyvät. Ensinnäkin voimme lisätä Euroopan strategisen investointirahaston ulottuvuutta niin, että se kattaa suuremman maantieteellisen alueen, kun käytämme rakennerahastoja vähentämällä tiettyjen hankkeiden riskiprofiilia tai siis riskitasoa. Näin saamme aikaan tilanteen, jossa hankkeet voidaan hyväksyä, niin riskitasoa saadaan alennettua. Ja samoin tämä hyödyttäisi rakennerahastoja, koska mielestämme näin saataisiin lisää vipuvoimaa ja saataisiin houkuteltua lisää yksityisiä sijoituksia kattamaan tarpeet, joten yhteydessä, jossa rakennerahastot todennäköisesti tai rakennerahastojen saatavuus on liian vähäistä, niin tällä yhdistelmällä saadaan enemmän aikaa. Aikaan. Ymmärrämme, että haluatte vielä lisätietoja. Komissio mielellään tarjoaa teille mm, haluamme ne, tiedot ja erityisesti lisäperusteluja näiden kahden rahaston yhdistämisen tai linkittämisen hyödyistä. Parin päivän kuluttua meillä lienee tapaaminen ja voimmekin tästä sitten tällöin käyttää tilaisuutta hyväksymme ja kertoa teille lisää näistä hyödyistä. Ja ylipäätään haluamme olla täysin käytettävissänne. Toinen seikkani niin koska ymmärrän, että täällä valiokunnassa käydään myös keskustelua yksinkertaisempien kustannusvaihtoehtojen käytöstä. Tämähän on asia, joka on erittäin lähellä sydäntämme, niin että saataisiin yksinkertaisempia kustannusvaihtoehtoja tietyn kynnysarvon jälkeen tai saavuttamisen jälkeen pakolliseksi, koska näin voimme helpottaa hallinnollista taakkaa paitsi edunsaajien puolella, myös äh, hallinnoivien viranomaisten puolella. Ja äh, luonnollisesti olemme käytettävissä ne voidaksemme keskustella myös teidän ajatuksistanne, ehdotuksistanne. Ajattelemme kuitenkin, että paitsi nykykaudella myös tulevaisuudessa tärkeää olisi ajaa tällaista uutta vaihtoehtoa niin, että voidaan varmistaa se, että äh, mitä pidemmälle, että menemme yhä pidemmälle hallinnollisen eh, taakan keventämispyrkimyksissämme edunsaajien suhteen. Tässä varmaankin se, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa. Jos teillä on lisäkysymyksiä, niin mielelläni pyrin vastaamaan. Kiitos. Just to clarify for me. Kiitos. Aivan itselleni tehdäkseni tämän selväksi. Voinko vielä kysyä teiltä kysymyksen? Mainitsitte teknisen kokouksen. Mm, tämä siis esittelijälle. Selvä. Edustaja Kreel, olkaa hyvä. Kiitos. Minä pyysin, että saisin tässä vielä vähän tukiopetusta, jotta voisin sitten itse jättää tarkistuksia. Tulee olemaan siis tekninen kokous kaikille varjoesittelyille. Se koskee rahoitusvälineitä. Se ei ole yli huomenna, se on sitten myöhempänä ajankohtana. Jos on jotain muita kokouksia, niistä minä en tiedä, mutta, mutta komission ja minun välillä on tällainen kokous, jossa selvitetään joitakin kysymyksiä. tämä eri rahastojen EFSin yhdistämiskohta. En nyt haluaisi siirtää tätä keskustelua. Haluaisin käsitellä sitä mahdollisimman nopeasti. Haluaisin, että se tapahtuu kuitenkin tämän koontiasetusmenettelyn ulkopuolella. Uskon, että me tarvitsemme enemmän aikaa tarkastellaksamme tätä perusteellisesti Eli onko mahdollista, että jäsenvaltiot, jotka antavat rahaa takaisin komissiolle, myös hyötyvät hankkeista ja että on menettely, joka sanoo jäsenvaltioille, että alueet ovat mukana päätöksessä, kun rahoja palautetaan. Ja tälle täytyisi löytää muotoilu, ja me tarvitsemme nyt hieman enemmän aikaa, kun meillä on tässä koontiasetusmenettelyssä. Rehellisesti sanottuna tämä nyt todellakin kiirehditään parlamentissa läpi ja en voinut tehdä tarkistuksia tässä varainhoitoasetukseen. No se on budjettivaliokunnan ja talousarviovalvontavaliokunnan tehtävä. Siellä varmasti on tietämystä tämän asian hoitamiseksi. Minä olen tässä keskittynyt ainoastaan kysymyksiin, jotka liittyvät aluepoliittiseen valiokuntaan, jossa meillä on siis yksinomainen toimivaltuus. Tässä pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä yksinkertaistamiseen. Nythän voitaisiin jo tehdä tämä yhdistelmä esirin ja eri rahastojen välillä, mutta paljon puhuu sen puolesta, että toimitaan huolellisesti, vastuullisesti, eikä vuosi sen jälkeen, kun asiasta on päätetty, todeta, että ei se toimikaan. Eli nämä kahdeksan viikkoa nyt kyllä voidaan käyttää, ja meidän pitäisikin käyttää ne tämän asian käsittelen, koska tässä on kysymys suurista summista, suurista investoinneista ja meidän täytyy tehdä oikeita päätöksiä. No me voimme käsitellä tätä huomenna varjoesittelijöiden kokouksessakin vielä. Mutta olisin todella iloinen, jos tukisitte sitä ehdotusta, että se jätettäisiin tästä pois. Komissio voi huomenna tehdä uudestaan saman ehdotuksen, mutta jos se on koontiasetuksen ulkopuolella, niin että meillä on enemmän aikaa keskustella. Tässä ei ole kysymys pienistä summista, on kysymys miljardisummista, jotka täytyy sijoittaa hyvin. Ja meillä on vastuumme tässä, eikä tätä nyt vain tälleen suitsait hoitaa. Ja komission täytyy kyllä vielä myös selventää joitakin kysymyksiä. Joskus minulla on sellainen tunne, että me luomme välinettä, joka tukee EIPtä enemmän kuin välinettä, joka edistää kohesiovälineitä ja aluekehitystä. Jos olen väärässä, niin kyllä sitten tässä asia josta voidaan keskustella, mutta ei missään nopeutetussa menettelyssä, koska meidän täytyy kyllä vielä intensiivisesti keskustella tästä aiheesta. Kiitos. Please, Mr. Randy. Just one remark. We, we try to find our... Vain yksi kommentti. Me yritämme ikään kuin löytää oikean tien tässä suhteessamme esiriin. Se on hyvin tärkeää. Meidän täytyy toimia myös nopeasti. monesti kun olemme kuulleet investointipankista, että rahoituksen yhdistäminen äh, olisi hyödyllistä, mutta eihän se pidä paikkaansa. Eli edunsaajan kannalta olisi järkevämpää, että olisi joko yksi tai toinen järjestelmä käytössä. Täs, tässä lainsäädännössä täytyy määritellä oikea suunta ja sitten voidaan ajatella esirin laajentamista. Sehän on sitä oma prosessinsa. Ainakin pitäisi olla vastaava komission jäsenpaikalla, joka sitten totesi, että äh, onko tämä mahdollista. Haluaisimme lisäselkeyttä siitä, mitä tämä tarkoittaa. Eli otetaan rahaa kohesio rahastosta ja annetaan se sitten toisen välineen käyttöön, esirahastoon. Mitkä ovat takeet siitä, että varat palautuvat alueelle? Tämä on hyvin tärkeää seuraavan kauden kannalta, vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle. Jäsenvaltiot voivat sitten todeta, että ne haluavat mukaan tähän esir ja todennäköisesti tilanne vaihtelee maiden välillä. Yhdelle tämä mahdollisuus on tärkeämpi kuin jollekin toiselle. Nyt meillä on mahdollisuus saada järjestelmästä kokemuksia. Jos me emme voi määritellä, mitä me oikein haluamme, niin kuka tämä sitten voisi tehdä? Eli katsotaan, mitä tässä on tehtävissä. Ja todennäköisesti sitten kun esiriä jatketaan, niin joudumme määrittelemään tätä alueellisempaa lähestymistapaa. Sikäli kun minä olen ymmärtänyt, niin esiristä komissio on sanonut, että täytyy päästä parempaan alueelliseen tasapainoon. Kenties me voisimme komissiota auttaa, mutta katsotaanpa sitten, miten tästä saadaan paras mahdollinen tulos. Yeah, it looks like the... Kiitos. Huominen kokous varmaankin on aika lailla mielenkiintoinen ja toivottavasti myös hedelmällinen. Keskustelut jatkuvat, kun meillä on huomenna varjoesittelijöiden kokous. Silloin voimme jatkaa keskustelua. Kiitos nyt tämänpäiväisestä keskustelusta, kiitos ehdotuksesta. Muistutan, että tarkistusten määräaikaa, määräaikaan on vielä seitsemän päivää. Sitten muut asiat. Onko sellaisia? Ei näyttäisi olevan. Seuraava kokouksemme muistutukseksi on 20. maaliskuuta maanantaina kello 15 alkaen ja seuraavana päivänä kello 9 alkaen aamulla. Jatkamme aina kello 18.30 saakka. Nyt päätän regivaliokunnan kokouksen julkisen osuuden. Tämän jälkeen jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Ne, jotka eivät ole kutsuttuja koordinaattoreiden kokoukseen, niin poistukaa hiljaisesti paikalta.